Uh, good afternoon, everybody. Um... Hyvää iltapäivää kaikille. Kello on jo kymmentä yli, vaikka kello ei näytäkään niin paljon. Meillä ei vielä ole kaikkia kelloja yhtenäistetty ajan suhteen parlamentissa. Eli muistakaa, että kellot näyttävät hiukan eri aikaa. Tämä on siis tavallinen valiokunnan kokous. Ja ensimmäinen kohta esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Onko siihen mitään huomautettavaa? Ei ole. Se on hyväksytty. Sitten 26. 27. tammikuuta, 22. ja 23. helmikuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat Voidaanko ne katsoa hyväksytyiksi? Kiitoksia. Niin, kiitos. No niin, sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Ja ensinnäkin minun täytyy osoittaa osanottoni tämän valiokunnan puolalaisille jäsenille ja kaikille puolalaisille täällä paikalla tänään, jotka kuuntelevat liittyen traagiseen lentoonnettomuuteen, joka tapahtui lauantaina. Ja siinähän sai surmansa Puolan presidentti ja monia muita politiikan alan, siviilialan ja sotilasalan edustajia. Ja haluamme nyt osoittaa kunnioitusta kaikille surmansa saaneille ja ehdotan, että nousemme pystyyn ja olemme, pidämme minuutin hiljaisuuden. Thank you. <clears throat> Uh, right, I, I'll now continue. No niin, sitten muita ilmoituksia ennen kuin siirrymme seminaariin. Ensinnäkin muistuttaisin jäsenille, että keskiviikkoiltapäivällä me jatkamme kuulemisia siitä, mitä pitää oppia taloustilanteesta Kreikassa – ja te kaikki olette saaneet tämän alustavan ohjelman. Se pidetään täysistuntosalissa kello 15 18.30 asti. Ja olen kutsunut ja olen pyytänyt, että puhujat pitävät hyvin lyhyet alustukset, jotta meillä olisi mahdollisimman paljon aikaa kysymyksille. Ja ehdottaisin, että mahdollisuuksien mukaan yritämme koordinoida kysymyksien esittämistä jo etukäteen. Me lähetämme ilmoituksen tähän liittyen, mutta haluaisin nyt ilmoittaa jäsenille ja ryhmien koordinaattoreille ja kaikille muillekin, että me haluamme nyt rajoittaa kysymysten puheaikaa yhteen minuuttiin ja ne, niiden pitää liittyä vain yhteen kysymykseen eikä mihinkään useisiin seikkoihin. Ihanteellisesti haluaisin lyhyesti keskustella koordinaattorien kanssa ja muiden edustajien kanssa, muiden hallintoviranomaisten kanssa sitten kokouksen päätteeksi. Ja sitten viimeinen puhuja, Kristo Dulum. Haluaisin korostaa, että meidän on muistettava hyvin arkaluontoinen asema, jossa hän tällä hetkellä on. Hän johtaa virastoa. Pyytäisin, että jäsenet muistavat tämän ja huomenna puhutaan toiseen Kreikkaan liittyvästä asiasta. Sitten on muita ylimääräisiä valiokuntakokouksia tulossa huhtikuussa 14. huhtikuuta 3.30 maanantaina Strasbourgissa 7.30 illalla ja sitten torstaina Strasbourgissa puoli kymmenestä puoli kahteentoista – Anteeksi, että meillä on kaksi kokousta nyt Strasbourgissa, mutta se on ainoa tapa, jolla voimme selvitä näistä äänestyksistä. Sitten tämä on maanantai 26. huhtikuuta 3.5.8, tiistaina 27. huhtikuuta 9.5.1 ja sitten vielä 3.5.7. Ja saatte sitten tietysti nämä yksityiskohdat vielä etukäteen. Nyt voimme sitten siirtyä eteenpäin seminaariin. Yleensähän seminaarit sinänsä eivät kuulu valiokuntakokouksiin, meillä on kuulemisia, mutta onneksi pystymme nyt järjestämään tilaa tälle seminaarille, koska joitain muita asioita on lykätty. Eli sitten siirrymme kohtaan neljä, seminaari alan ryhmäpoikkeusasetus. Ja etenemme keskustelussa kierroksittain, eli miten Tämä lainsäädäntö vaikuttaa autonvalmistajien, kuluttajiin ja automyyjiin. Vallan tasapaino valmistajien ja myyjien välillä, miten se vaikuttaa kuluttajahintoihin ja olosuhteisiin, ja miten meidän pitää uudelleen arvioida kilpailuolosuhteita markkinoilla ennen 31. toukokuuta 2013. Ja huomannette, että täällä on myöskin sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtaja Malcolm Harbour. Tietysti Tähän liittyy myöskin hyvin merkittäviä kuluttajakysymyksiä, ja Malcolm itse on hyvin asiantunteva näissä asioissa, ja sekin täytyy pitää mielessä. Eli pidemmittä puheitta annan puheenvuoron vieraillemme, ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Paul Zizar. Hän on komission kilpailun pääosaston johtaja. Ja pyytäisin, että käytätte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Honorable members. Kiitoksia. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia kovasti siitä, että kutsuitte komission tänne paikalle tänään. Minun joukkueeni ja minä olemme käytettävissänne, aivan kuten aiemminkin, kun keskustelemme tästä erittäin tärkeästä asiasta. Ajoneuvoteollisuudella on erittäin tärkeä asema Euroopan taloudessa. Se on alue, jossa Eurooppa johtaa maailmantaloutta innovaation avulla. Lisäksi se tarvitsee voimakasta uudelleenrakentamista, ei pelkästään kriisin takia, vaan ylikapasiteetin ja tarpeen vuoksi, joka on se, että meidän täytyy saada aikaiseksi lisää vihreitä ajoneuvoa. Hyvin monet eri tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen. Alalla on useita maailman suurimpia yrityksiä ja monia pk-yrityksiä, jotka valmistavat osia ja jotka toimivat korjauspuolella ja jakelupuolella. Koska tämä toimiala on niin monimutkainen, komissio on huolella ryhtynyt tarkastelemaan sitä ja keräämään tietoja alasta. Ensinnäkin se on keskustellut vuonna 2006 eri tahojen kanssa ja sen jälkeen vuonna 2008 uudelleen viime kesänä se julkaisi tiedonannan, jossa oli hyvin tiukka vaikutusanalyysi ja vasta tämän analyysin jälkeen komissio on ollut sitä mieltä, että se on voinut luonnostella näitä ehdotuksia, jotka jälkeen, jälleen kerran ovat olleet julkisesti saatavilla. Myös kaksi neuvottelua on pidetty johtavien sidosryhmien kanssa ja kaksi neuvoantavaa komiteakokousta, jossa jäsenvaltioiden edustajat ovat mukana. Taloussosiaalikomitea on esittänyt lausuntonsa tästä, näkemyksestä, äh, tästä komission lausunnosta. Se on ollut puoltava ja Euroopan kuluttajajärjestö on ilmaissut, että vaikka sen mielestä autoala ei ole erityisen ongelmallinen, se kuitenkin laajalti tukee komission lähestymistapaa kun kysymys on ajoneuvojen myynnistä ja jälkimarkkinoista. Useat neuvonpidot ovat johtaneet siihen, että komissio on muokannut lähestymistapansa usealla eri tavalla. Ensinnäkin, kun tarkastellaan sen muotoa, komissio on päättänyt ottaa käyttöön ryhmäpoikkeukset suuntaviivoihin ja toiseksi uusi säännöstö ei tule voimaan vuonna 2013, jota se mahdollistaa sen, että pitkän ajan investoinnit säilyvät kestävinä. Monia tärkeitä muutoksia on tehty, erityisesti riippumattomien operaation toimintaan liittyvät. Ja se, että on otettu käyttöön sääntöjä, jotka mahdollistavat avoimuuden kauppasuhteessa. Kuitenkin kaikissa neuvotteluprosessissa useinkin tapahtuu niin, että emme ole voineet ottaa kaikkia kommentteja huomioon. Tämä on koskenut erityisesti kahta kohtaa, jotka koskevat automyyjiä. Monien merkkien myynti ja monibrändäys. Tässä suhteessa komissio on tarkastellut tämänhetkisiä säännöksiä, niin ne ovat tuoneet lisäkustannuksia jakeluketjulle kuluttajien äh, haitaksi. Tätä aluetta ei voida säännellä modernin kilpailupolitiikan puitteissa. Ja vuonna 2003 antitrust-uudistuksen jälkeen näin ei ole tehtykään. Mutta kuten EPP on todennut, sitä voidaan käsitellä lainsäädännön muilla aloilla, kuten esimerkiksi neuvoston direktiivin puitteissa, joka komission mielestä on oikein hyvä. Ja lopuksi, kuten suurin osa sidosryhmistä, komissio on erittäin voimakkaasti sitä mieltä, että on erityisen tärkeää selventää juridista puitteistoa nyt, jotta voidaan tarjota oikeusvarmuus tulevaisuudessa. Hyvä puheenjohtaja, olemme jakaneet teille joitakin papereita ja ehdottaisin, että kävisimme ne läpi. Niissä kuvaillaan tätä prosessia Kuten näette tästä ensimmäisestä kuvasta, Mikä on ryhmäpoikkeus? Se mahdollistaa sen, että ympäristöt voi, y, yritykset voivat soveltaa kilpailusääntöjä. Se tarjoaa tällaisen turvapaikan ikään kuin kokonaiselle sopimusluokalle. Ja lisäksi se määrittelee sen, tyyp, minkä tyyppinen toiminta on hyvä huonoa ja mikä on kilpailuvastaista. Sen tavoitteena ei kuitenkaan ole määritellä tiettyä sopimusmallia. Sitten seuraavassa kalvossa näette että vuonna 2006 aloitetussa toiminnassa on selvennyt, että primäärimarkkinoilla ei ole mitään suuria ongelmia. Siitä huolimatta ongelmia kuitenkin on sekundäärimarkkinoilla. On eri syitä siihen, miksi olemme sitä mieltä, että primäärimarkkinat ovat erittäin kilpailukykyiset. Marginaalit ovat pienet, on paljon liikehdintää, paljon painetta, ylikapasiteettia – Kaikki tällaiset vaikuttavat tilanteeseen. Sen sijaan sekundaarimarkkinoilla on ongelmia, jotka ovat haitaksi kuluttajille. Riittävästi ei ole teknistä tietoa, eikä ole mahdollista käyttää tarvikeosia. Koska erityisiä kilpailuongelmia ei ole, ja vaikka niitä ei ole, niin olemme silti ehdottaneet tilanteeseen muutoksia – ja aivan kuten viimeiseltä kalvolta näette, tämänhetkinen poikkeus ei tarjoa riittävästi välineitä kilpailusääntöjen täytäntöönpanemiseen sekundaarimarkkinoilla. Tästä seuraavasta kalvosta näette, että ehdotamme tiettyjä toimia, jotta voitaisiin myös sekundaarimarkkinoilla painottaa tätä täytäntöönpanoa. korjaajien teknisen tiedon saanti on tärkeä taata. Lisäksi se, että takuu myönnetään kaikille korjaustöille, joita tehdään auktorisoitujen korjausverkostojen puitteissa. Sitten vertikaaliset rajoitteet ja niiden yhdenmukaistaminen on tärkeä yleislähestymistapa ei tule muutoksia sen suhteen, että pyritään säilyttämään eh, tilanne sellaisena kuin se on ja jatkamaan selektiivisen jakelun linjalla, jota kaikki eri osapuolet ovat kannattaneet. Kuten eh, todettukin tähän multibrandaukseen ja sopimuslausekkeisiin tehdään muutoksia. Tämänhetkiset multibrandaukseen liittyvät säännökset ovat aiheuttaneet reaktioita tuottajien puolelta. Niiden seuraukset ovat kalliit kustannukset, jotka sitten taas puolestaan tulevat kuluttajien kannattaviksi. Multibrandaus, joka myöskin on kiistanalainen asia tässä prosessissa – jatkaa olemassaoloa markkinoilla. Yrityskäyttäjät kuitenkin ovat riippuvaisia suurista eh, monen merkin myyjästä kaupunkialueilla. Ja tällaiset monen merkin myyjät voivat sitten myöskin toimia niukasti asutetuilla alueilla uudet säännökset, jotka koskevat tätä multibrandausta. Kohdat 2 ja 4 ovat erityisen tärkeitä, sillä ne ovat olleet seurausta äh, keskustelustamme automyyjien kanssa. Ja sopimussuhteiden säännöstely ei ole tärkeä osa kilpailupolitiikkaa, kuten olemme todenneet, ja haluaisimme, että jälleenmyyjien intressit otetaan huomioon mahdollisimman pitkälti tässä säännöstelyssämme. Ja samalla tuemme sääntöjä, koska harmoninen lähestymistapa on tärkeä tällä toimialalla, kuten kaikilla muillakin. No seuraavalla kalvolla sitten näette Mm, kun puhutaan näistä sopimuslausekkeista. Olen varmaan tästä puhunut jo riittävästi. Haluaisin painottaa sitä, että komissio on kovasti sitä mieltä, että näiden ongelmien hoitaminen jäljemyyjien kanssa pitäisi tapahtua joko kansallisen lainsäädännön puitteissa tai sitten EU-tasolla niin, että muokataan direktiiviä, joka käsittelee tätä osa kilpailupolitiikasta. Yleisesti ottaen yhteenvetona voisin todeta, että meidän mielestämme tämä säännöstö vahvistaa toimialaa voimakkaasti Hyvin monet pk-yritykset ovat olleet tätä mieltä. Ja uskoakseni tämä uusi lähestymistapa saa aikaiseksi paremman tasapainon ja varmistaa myös joustavuuden markkinoilla. On oleellista, että autonvalmistajat voivat muokata jälleenmyyntiverkostoaan paremmalla tavalla, tehokkaammalla tavalla lisätäkseen kilpailua ja että auton jälleenmyyjien välinen kilpailu lisääntyy. Ja että auton valmistajien ja automerkkien välinen kilpailu tietysti myös säilyy voimakkaana. Um, we'll now move on to our next. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja, Mark Reven, oikeudellisten asioiden osaston johtaja Euroopan autovalmistajien liitosta. Ja hänelläkin ilmeisesti on kalvoja Thank you very much, Madam Chair, members of the committee. Kiitoksia puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet. Lyhyesti kertoisin autonvalmistajien liiton kannan tähän komission ehdotukseen, jossa tarkastellaan ryhmäpoikkeusta, joka säätelee näitä jakelusopimuksia. Lyhyesti sanottuna tämä katsaus. No, katsomme, että komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen. Komissio on tehnyt paljon työtä alustavat työanalyysit, tutkimukset. Ja on nähty, että automarkkinat ovat kilpailukykyisiä, jopa kilpailukykyisempi kuin monet muut markkina-alueet. Ja meistä vaikuttaa, että ei ole mitään syytä pitää kiinni rajoittavammista oikeudellisista puitteista tällä alalla verrattuna muihin aloihin. Eli olemme komission kanssa samaa mieltä siitä, että parasta olisi soveltaa tätä yleistä ryhmäpoikkeusasetusta myöskin meidän alallamme. Me ymmärrämme kyllä, että voisi olla järkevää pitää kiinni tietyistä säännöistä sekundäärimarkkinoilla, koska on tosiasia, että korjaus ja myöskin osien saatavuus ja korjaustietojen saatavuus on tärkeämpää autoalalla kuin monilla muilla alueilla aloilla. Se me ymmärrämme ja haluaisimme, että nämä uudet säännöt saataisiin voimaan mahdollisimman nopeasti. Sitten lyhyesti no sekundäärimarkkinoista. No, se on hyvin kilpailukykyinen markkina. Meillä on niistä noin 50 prosenttia. Siellä on myöskin itsenäisillä toimijoilla noin 50 prosenttia, ja siksi ei ole mitään ongelmaa pitää kiinni tietyistä säännöistä liittyen varaosiin, takuisiin ja myöskin korjaus- ja huoltotietojen saatavuuteen. Ja tällä hetkellä autojen valmistajat antavat näitä tietoja kaikista markkinoilla olevista ajoneuvoista. Se on jo nyt pakollista ja tämä tulee jatkumaan. Ja uusimmille ajoneuvoille ne, jotka jo noudattavat viimeisimpiä päästöstandardeja Euro 5, henkilöautojen osalta ja Euro 6, mitä tulee kaupallisiin autoihin, Tämän nyt ehtona tyyppihyväksynnälle. Eli jos tätä tietoa ei ole saatavilla, silloin ei myöskään voida saada tyyppihyväksyntää uusille ajoneuvoille. Eli tässä ei ole mitään ongelmia, eikä mitään merkittäviä vaikutuksia kenenkään suhteen sekundaarimarkkinoilla. Sitten ajoneuvokaupasta. Me olemme hyvin samanlaisessa tilanteessa kuin muilla tuotemarkkinoilla markkinat ovat kilpailukykyiset, mitään erityisiä ongelmia ei ole. Ongelmia oli viimeksi, kun komissio tarkasteli ryhmäpoikkeusta. Silloin oli hyvin suuria hintaeroja. Joskus oli vaikea kuluttajien ostaa autoja toisesta valtiosta, ja jotkut valmistajat saivat sakkoja komissiolta kilpailuestävistä toimista. Ja näin nyt ei ole käynyt enää vuoden 2002 jälkeen, joten nyt olemme hyvin toimivissa markkinaolosuhteissa, ja siksi tämä yleinen ryhmäpoikkeus voi olla meille hyödyksi samoin kuin muilla aloilla. Täytyy myöskin korostaa, että jos me sovellamme tätä yleistä ryhmäpoikkeusta, se ei merkitse, että kaikki muuttuisi autoalalla. Se, että siirrytään tämänhetkisestä asetuksesta tähän yleiseen asetukseen, ei muuta kovin montaa asiaa. On vain muutama kysymys, joka ehkä tulisi mainita tässä keskustelussa, koska kaikissa muissa asioissa asiat pysyvät suurin piirtein ennallaan. Eli me katsomme, että jos joku sanoo, että tämä nyt on vallankumous, niin se ei kyllä sitä ole. No sitten, mitä me, kuten komission edustaja totesi, multibrändäyksen osalta tässä on merkitystä silloin, kun jäljimyöt myyvät eri eri merkkejä samoissa tiloissa. No tällaista on aina ollut olemassa ja näin tulee aina olemaan. Silloin, kun se on taloudellisesti järkevää. Esimerkiksi tiheästi astulla alueella tai maaseudulla ei ole järkevää, että valmistajilla olisi omat myymälät, jossa olisi vain heidän omia autojaan, koska se on, se on liian kallista, koska asiakkaiden määrä on niin rajallinen. Eli silloin kun taloudelliset olosuhteet ovat oikein, niin näin tulee käymään. Sitten toinen asia, joka tulee mainita. Komissio puhui näistä sopimusehdoista. Sitä voidaan puhua myöskin jälleen myyjien suojeluna. Se on seuraavalla kalvolla. Ja sanon siitäkin vielä jotain. Me katsomme, että nämä kysymykset ovat todellisia kysymyksiä, mutta ne eivät kuitenkaan liity kilpailukykyyn. Tämänhetkisessä asetuksessa on sääntöjä, ja jätteenmyyjillä on oikeus myydä toimintojaan muille jälleenmyyjille, ja on sääntöjä, joiden mukaan, jos joku haluaa lopettaa jälleenmyyjäsopimuksen, silloin siitä pitää ilmoittaa vähintään kaksi vuotta aikaisemmin, ja sitten jos ollaan eri mieltä sopimuksen soveltamisesta, silloin voidaan mennä sovitteluun pikemminkin kuin oikeudet oikeuteen, koska oikeudenkäynnit ovat pidempiä ja kalliimpia. No nämä nyt eivät kilpailuun liittyviä kysymyksiä, koska ne eivät mitenkään vaikuta kuluttajaan. Ne eivät liity hintoihin tai saatavuuteen. Tällaiset kysymykset eivät millään tavalla liity kilpailuun. Ne liittyvät sopimussuhteisiin. Ja myöskin eurooppalaisessa lainsäädännössä tämä on tunnustettu, koska jos katsotaan muita ryhmäpoikkeusasetuksia, kuten tätä yleistä, siellä ei ole mitään, joka liittyisi heikomman osapuolen suojeluun. Vaikkakin sitä sovelletaan vaikka elintarvikkeiden jälleenmyynnissä ja esimerkiksi supermarketit, eli jälleenmyyjät, yleensä ovat paljon voimakkaampia kuin yritykset, joilta ne ostavat tuotteita. Ja kuitenkaan kukaan ei ole katsonut, että olisi tarpeen tehdä mitään erityisiä sääntöjä, joilla suojeltaisiin näitä elintarviketuottajia, joten emme tiedä miksi se olisi tarpeen ainoastaan tällä alalla. Eli mielestämme emme tarvitse tällaisia sääntöjä. Sitten yksi sääntö, joka mielestämme voitaisiin poistaa, on se, jolloin, jos ei jälleenmyyjällä on oikeus myydä yrityksensä pois. No se on tietysti heidän yrityksensä, mutta se on myöskin auton valmistajan jälleenmyyntipaikka. Eli mikäli tällainen myyntipiste myydään, silloin auton valmistaja kuluttajalla pitäisi olla myöskin sananvaltaa. Ja tästä pitäisi tehdä sopimus jälleenmyyjän ja autonvalmistajan välillä. Ja tällä tavalla tilanne oli ennen vuotta 2002, ennen kuin tämänhetkinen asetus astui voimaan, ja meidän pitäisi palata siihen tilanteeseen. No miksi näin kävi? No me olemme nähneet, että tässä asetuksessa siihen liittyy tiettyjä tilanteita, jotka eivät ole kuluttajien etujen mukaisia – on suuria jälleenmyyjä ryhmiä esimerkiksi Englannissa, jotka ostavat muita jälleenmyyjäketjuja yleensä lainarahalla. Ja sitten kun tulee rahoituskriisi, nämä ryhmät olivatkin sitten ongelmissa, ja monet, kuten monet yritykset, ja seurauksena oli, että siellä alettiin sitten sulkea näitä ostettuja jälleenmyyntipisteitä, ja auton valmistajat sitten jäivät näiden ongelmien kanssa, ja joillain alueilla asiakkaat eivät pystyneet ostamaan tiettyjä automerkkejä, ja tästä ei tietenkään ole hyötyä. Eli tästä säännöstä ei tulisi pitää kiinni. Toisaalta, mitä tulee tähän minimi-ilmoituksen, mikäli sopimus halutaan purkaa, tai mikäli sopimuksesta aiheutuu konflikteja, meidän täytyy miettiä niitä liiketoimintatapoja, Mm, mutta ne pitäisi kuitenkin pitää asetuksen ulkopuolella ja tästä voidaan sopia osapuolten välillä. Eurooppalaiset ja japanilaiset valmistajat ovat hyväksyneet käytännössäännöt, joissa ne ovat sitoutuneet siihen, että pidetään kiinni näistä kahdesta kohdasta jälleenmyyjän sopimuksissa. Eli ne ovat kaikissa sopimuksissa tulevaisuudessa riippumatta siitä, mitä tulee tähän ryhmäpoikkeukseen. Ja neitä voidaan käyttää myöskin oikeudessa. Eli jäljimmät voivat olla rauhassa sen suhteen, että heillä on samat oikeudet kuin tänäänkin. Sitten uusien sääntöjen aikataulu. Tämä ehdotus lykkää myyntisääntöjä vuoteen 2013. Meistä olisi ollut parempi soveltaa näitä sääntöjä välittömästi, kuten sekundäärimarkkinoiden osalta, koska useimmat jälleen myöt ovat mukana sekä palvelussa että myynnissä, ja olisi helpompaa, jos uudet säännöt otettaisiin käyttöön kummallakin alalla samanaikaisesti. Ja jos näin ei käy, se on ikävää. Me katsomme, että tämä lykkäys ei ole hyvä, koska me olemme nyt aika hankalassa tilanteessa. Autojen myynti tämän vuoden loppuun on varmaan romahtanut 20 prosenttia verrattuna vuoteen 2007, rekkojen myynti 37 prosenttia, ja meidän täytyy tällä alalla tehdä tällä jotain. Meidän pitää sopeuttaa teollisuutta ja myöskin jakelurakenteita näihin markkinatilanteisiin, ja me emme voi odottaa ikuisesti. Ja siksi kaikkein tärkein asia, josta haluaisin tänään puhua, on se, että meidän täytyy suostella kaikille toimielimille, että tehtäisiin päätös tämän ryhmäasetuksen, ryhmäpoikasasetuksen tulevaisuudesta mahdollisimman nopeasti. Meidän ei pitäisi lykätä mitään. Kaikkea on analysoitu. Meillä on paljon tutkimuksia, vaikutusten arviointeja, ja jos päätöstä ei tehdä nyt, silloin koko ala on epävarmuudessa vuoteen 2013 asti, eikä silloin tiedetä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja se on tietenkin pahinta, mitä voi sattua. Valtaosa kansallisista kilpailuviranomaisista on samaa mieltä komission kanssa. Talous- ja sosiaalikomitea on myöskin tyytyväinen tähän ehdotukseen, ja meistä meidän pitää nyt vain edetä tässä asiassa. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Sitten kaksi puhujaa Sue Robinson ja Hillary Sykes. En nyt ole ihan varma, miten olette jakaneet tämän puheajan keskenänne, joten se, joka haluaa puhua ensimmäisen, saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Good afternoon. Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta saada jäsennellä jälleenmyyjien näkemyksiä ryhmäpoikkeuksesta. Me olemme teollisuuden alla Euroopassa, jossa on 380 000 yritystä ja 2,8 miljoonaa työntekijää, erityisesti pk-yrityksiä. Ja tämä jatkuvuuteen 2013 oli oikein hyvä uutinen. Kiitoksia siitä, mutta yleisesti ottaen olemme erittäin pettyneitä näihin ehdotusluonnoksiin. Jos ensin katsotaan tämänhetkistä ryhmäpoikkeusta ja sen aikaansaannoksia, se on tarjonnut jälleenmyyjille mahdollisuuden hyödyntää multibrandausta yli rajojen. Niin näillä on ollut mahdollisuus laajentaa toimenkuvansa ja myöskin levittää riski enemmän kuin yhteen myyntipisteeseen, mikä on aiheuttanut sen, että näin on päästy lama-ajasta paremmin yli. Tämä on myös tarjonnut kuluttajille valinnanmahdollisuuksia lisää ja hintakilpailua. Se on tarjonnut jälleenmyyjille puolestaan ympäristön, johon voidaan investoida, ja keskimääräinen investointi on noin 2,5-3 miljoonaa per myyntipiste. Hintojen läheneminen ja kilpailukykyinen hinnoittelu on erityisen tärkeää. Se on mahdollistanut kuluttajille myös valinnanmahdollisuudet ja luottamus elämyihin on kasvanut. Emme olisi voineet jatkaa toimintaamme ilman näitä toimenpiteitä ja sitä ympäristöä, jonka ryhmäpoikkeama on tarjonnut. Mahdollisuus myydä myyntipiste, kiistojen, seli, kiistojen selvittely ovat olleet erittäin tärkeitä ominaisuuksia. Tällä hetkellä täytyy antaa syy myyntipisteen lopettamiselle, jotta ollaan varmoja siitä, että lopettaminen ei ole seurasta siitä, että pyritään vähentämään kilpailua. Yhdellä kalvolla näette kuvion hintojen lähentymisestä. Jos katsotte tätä kaaviota, niin näette, että viimeisen ryhmäpoikkeamasäännöksen jälkeen, vaikka se ei ole ainoa tekijä, niin on kuitenkin ollut erittäin tärkeä tekijä tässä tavoitteen saavuttamisessa. Tämänhetkinen uusi järjestelmä on aivan liian löyhä ja epämääräinen. Tämänhetkinen säännöstö on 88 sivua pitkä, jossa on tiettyjä erityis, erityisiä ohjenuoria, jotka ovat erittäin hyödyllisiä. Uudessa säännöstössä on 126 sivua, 40 prosenttia siis lisää ja uusia säännöksiä paljon. Emme ymmärrä, millä tavalla tämä merkitsisi parempaa sääntelyä. Se asettaa autonvalmistajat uudelleen siihen asemaan, jossa nämä voivat vähentää kilpailua. Siinä autoala hoidetaan ihan samalla tavalla kuin vaikkapa parfyymialaa tai maatalouskoneita. Tässä on menty selkeästi aivan liian pitkälle. Valajako jälleenmyyjien ja valmistajien välillä on ollut erittäin tärkeä. Komissio haluaa nyt ottaa käyttöön puristisen talousmallin, jossa ei tunnusteta vallanjakoa tuottajien ja jälleenmyyjien välillä. Ja tätä voidaan hyödyntää niin, että kuluttaja joutuu kärsimään. Tämänhetkinen säännöstö on pyrkinyt kovasti tasapainottamaan tilannetta. Ja nyt kaikki nämä tasapainottavat menetelmät heitetään roskakoriin. Tämä erittäin teoreettinen lähestymistapa on haitallinen kuluttajalle, vähentää valinnanvapautta ja kilpailua. Lopuksi potilas on ottanut lääkkeen ja vaikuttaa siltä, että hän on paranemaan päin, joten otetaanpa lääkkeet pois potilaalta. Se on silkkaa hulluutta. Niin, kiitoksia, että saimme tulla puhumaan teille tänä iltapäivänä. Puhun nyt erityisesti asioista, jotka liittyvät käytännössääntöihin, joita autonvalmistajien järjestöt ovat laatineet – ja myöskin kysyn, puhumme siitä, pitäisikö uudelleen arvioida kilpailuasioita primäärimarkkinoilla ja pitäisikö se tehdä ennen vuotta 2013 vai vasta sen jälkeen. Me katsomme jälleenmyyjä edust- järjestöjen edustajina, että meidän täytyy miettiä näitä vallan tasapainokysymyksiä. Ei ole muita paikkoja, joissa tämän tyyppi tyyppistä lähestymistapa voitaisiin hyväksyä ja joissa jälleenmyyjät voivat lisätä kilpailupainetta, jota he pystyvät tekemään, mikäli niille annetaan vapaus toimia näin. Tähän liittyy monibrändäys, rajat ylittävä myynti, halvemman, mutta halvempien, mutta samanlaatuisten osien käyttäminen ja myynti välikäsille rajat ylittäen. Missään muussa paikassa tällaisia toimia ei voida tehdä tämänhetkisissä olosuhteissa paitsi alakohtaisin asetuksen. Siksi on suuri pettymys, että näistä suojaverkoista luovutaan nyt paremman sääntelyn nimissä. Uudet puitteistot antavat hyvin paljon luottamusta auton valmistajille sen suhteen, että ne eivät käyttäisi valtansa jälleenmyyjiin. Ja toisin kuin Greven aikaisemmin totesi, esimerkiksi elintarvikealalla, supermarketeissa, sääntelyviranomaiset Englannissa nyt kymmenen vuoden jälkeen yrittävät tehdä vapaaehtoisia säännöstöjä, ja nyt ne myöntävät, että tällaiset vapaaehtoiset säännöt eivät toimi silloin, kun kyse on näin suuresta valtaepätasapainosta. Ja supermarkettialalle ollaan nyt tuomassa oikeusasiamiesjärjestelmää. Ja tässä on suuria yhtälyyksiä, kun ajattelemme tätä alaa ja kun ajatellaan vallan epätasapainoa. Miksi nämä asiat eivät liity pelkästään sopimuksiin eri osapuolten välillä, johtuu siitä, että valmistajat pystyvät painostamaan jälleenmyyjiä, eivät ainoastaan sopimusehdoin, vaan myöskin muiden järjestelmien kautta, esimerkiksi bonuksen kautta ja esimerkiksi uhkaamalla sopimusten lopettaminen ja kieltämällä tiettyjen asian tekemisen. No jälleenmyyjä, joka on siirtymässä eläkkeelle, haluaa myydä myyntipisteensä. Jos toinen jälleenmyyjä saa painostua sen suhteen, että sen ei pitäisi ostaa pistettä, silloin tietysti tämä myyntipiste voidaan myydä sille, jolle auton valmistaja haluaa sen myytävän, ja silloin investointi ehkä häviää. Ja se ei sitten innosta muita investointeja tälle alalle, eikä myöskään innosta niitä, jotka haluavat investoida tälle alalle. Ja se on tietysti huono uutinen kuluttajille, jotka aivan oikein haluavat parempia tiloja ja parempia palveluita, koulutusta ja kaikkea muuta, joka liittyy brändien suojelemiseen ja hyvään palveluun. Käytännön säännöt voisivat olla hyviä, mutta siinä pitää olla kaksi asiaa siirtooikeus ja se, että valmistajat perustelevat sopimusten katkaisemisen. Tällä tavalla voidaan varmistaa avoimuus, eikä voida noudattaa ainoastaan vapaaehtoisia sääntöjä, vaan jotain pakollista. Ja olemme eri mieltä myöskin sen kanssa, mitä aikaisemmin todettiin, että tätä voitaisiin käyttää tuomioistuimessa. Näin ei kuitenkaan ole. No sitten kilpailukyvyn uudelleenarviointi. arviointi me ymmärrämme, että komissio ja kaikki sidosryhmät haluavat saada aikaan muutoksia, mutta suuri pettymys on se, että komission johtopäätökset tehtiin paljon ennen toukokuuta 2008. Siellä oli jo päätetty asioista tietojen pohjalta, jotka oli kerätty vuosina 2002-2006. Tällainen toiminta oli liian varhaista, jotta voitaisiin sopeuttaa tilannetta jälleenmyyjinä muihin toimijoihin. Ja vuoden 2007 tiedot kysymyslomakkeiden pohjalta. Se tapahtui vasta sen jälkeen, kun tätä asetusta oli jo sovellettu täysimittaisesti jo kaksi vuotta, ja tällaisia johtopäätöksiä ei olisi voinut pitänyt tehdä näin aikaisin. Ja me tiedämme, että esimerkiksi Euroopan jälleen myyjä verkosto on tästä samaa mieltä. No sitten kaiken kukkuraksi vielä globaalin talouden uudet olosuhteet. Siellä on erilaisia kannustimia ja puhumme tästä vielä myöhemmin. Mutta on noin 4,3 miljoonaa uutta autonostajaa näillä markkinoilla. Ja meistä on hyvin outoa, että sen jälkeen, kun nämä ihmiset ovat investoineet uusiin autoihin sit, ja hallitukset ovat tukeneet heitä, että nyt tehtäisiin sitten keinotekoinen eriyttäminen näiden ostojen ja markkinoiden välille, joilla sitten näitä huol- ajoneuvoja huolletaan. Brittitilastojen mukaan 60 prosenttia ihmisistä, jotka ovat yli 60-vuotiaita, ja meidän tutkimusten mukaan yli puolet näistä yksilöistä eivät koskaan ole ostaneet tai omistaneet uutta autoa aikaisemmin. Jos nyt katsomme näitä ehdotuksia, joita komis, näitä kuluttajajärjestö on tehnyt, niin voimme nähdä, että tämä on hyvin haavoittuvainen väestönosa. Siellä on korkeita odotuksia sen suhteen, miten huoletaan ajoneuvoja ja haluavat, että ajoneuvoja hoidetaan tehokkaasti. Ja se, ne paineet, joita on sitten sekundäärimarkkinoilla, siellä voidaan uhata sopimusten purkamisella ja silloin varannetaan kuluttajien tilanne, jotka ovat hyötyneet näistä ostoksista. Sitten seuraavalla kalvolla, en nyt puhu yksityiskohtaisemmin, puhumme siitä, että markkinoita pitää tarkastella uudelleen ennen vuotta 2013, ennen kuin aletaan lyhentää näitä sääntöjä liian paljon. Kun auto syöksyy ilman jarruja alamäkeen, silloin sitä tilannetta on hyvin vaikeana kääntää muunlaiseksi. Kiitoksia. And our final speaker... Kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja on Lorian Creed. Ja hän puhuu kuluttajien näkökulmasta. Creed, olkaa hyvä. And thanks for inviting the FIA to speak on behalf of mobile consumers. I would first like to introduce... Haluaisin ensinnäkin tutustuttaa teille äh, FIAan. Me olemme kiinnostuneita tarjoamaan ratkaisuja äh, kuluttajille. Me olemme mukana, kuluttajien mukana koko matkan Ne ottavat kuluttajia silloin, kun kuluttajat ovat jääneet e, esimerkiksi tien poskeen ja tarvitsevat apua, tarjoavat myöskin juridista apua kuluttajille korjauksissa ja auton ylläpidossa. Me olemme ehdottomasti siis kuluttajajärjestö ja kuluttajajärjestö, joka on erikoistunut nimenomaan autolla liikkuviin kuluttajiin. Tässä näette että olemme tarkkea osa tätä asetusta 1400-2002. Olemme olleet yhteistyössä Euroopan komission kanssa, olleet mukana neuvotteluissa, korkeantason neuvotteluissa ja nyt olemme ainoa kuluttajaedustaja tässä neuvottelussa. Ja me on tietysti ilahduttaa, että olemme täällä Ekonissa tänään keskustelemassa tästä kuluttajanäkökulmasta. näkökulmasta. Seuraavalla kalvolla näette, että ensinnäkin kuluttajille talon jälkeen auto on toiseksi kallein ostettava hyödyke. Ja sen huolto ja ylläpito maksaa yhtä paljon kuin itse auton ostokustannukset auton elinaikana. Ja se selittää, miksi auto ei ole mikään tavallinen hyödyke. Nyt meillä on yksi lainsäädäntö, joka kattaa primääri- ja sekundaarimarkkinat. Säännöstön muuttaminen niin, että primäärimarkkinoita on jatkettu, koskeva lainsäädäntö on jatkettu vuoteen 2013 ja että uudet säännökset tulevat sekundaarimarkkinoille, saattaa johtaa siihen, että tilannetta on hankalampi ymmärtää ja sillä voi olla kielteinen vaikutus kuluttajien tilanteeseen. Pelkäämme sitä, että tässä tapauksessa Meillä on vähemmän kilpailua, vähemmän valinnanmahdollisuuksia ja hinnat nousevat. Menen yksityiskohtaisemmin tähän asiaan myöhemmin. Haluaisin myös korostaa toista asiaa yleisesti ottaen. Nyt kun on paljon erilaisia vaihtoehtoja autossa, siihen voidaan nostaa tietty määrä huoltoja ja, ja ylläpitoa, ylläpitopalveluita ja näin ollen voi olla vakaa, vaikea jakaa sekundäärimarkkinoita ja primäärimarkkinoita keskenään. Puhun myös tästä multibrandauksesta, joka täällä otettiin esille. Kuluttajille se, että keskitytään enemmän primäärimarkkinoihin, merkitsee sitä, että täytyy mennä pidemmälle. On yhä vaikeampi verrata tilannetta, sillä vaikka hintoja voidaankin verrata tietyllä tasolla, vaikkapa internetin avulla, niin auto on sellainen, että halutaan itse kokeilla ja haluaa kokeilla eri merkkejä. Ja se on yhä vaikeampaa Lisäksi tällä on vaikutuksia, joka koskettaa innovointia. Multibrandaus on esimerkiksi uudet merkit, kuten vaikkapa Kia, ovat tulleet tänne markkinoille ja se ei olisi ollut mahdollista ilman ryhmäpoikkeussäännöstöä. Haluaisin palata siihen, että mitä aiemmat puhujat totesivat. Tilanne on todellakin parantunut vuodesta 2002 lähtien. Ja nämä muutokset ovat todella olleet hyviä kuluttajille. Sekundaarimarkkinoilla – mahdollisten myyntipisteiden häviäminen, jotka samalla ovat usein myöskin auktorisoituja korjaajia, voi tuoda ongelmia silloin, kun kysymys on takuukorjauksista. FIA toivoo, että annamme lisää aikaa multibrandauksen arvioinnille. Ja meidän tulee olla tietoisia siitä, että säännösten muutos saattaa johtaa kilpailun vähenemiseen ja voi olla näin kuluttajille haitaksi. toiseksi on tärkeä asia, eli takuu. Meillä, kuten näette, tässä on erilaisia takuita. On tämä alkuperäinen takuu ja sitten on pidennetty takuu. Kilpailussa on syntynyt ongelmia siksi, että jotkut valmistajat ovat pyrkineet tekemään jatketusta takuusta mahdollisen vain silloin, kun autoa korjataan alkuperäisen auton myyjän verkostossa. Se saattaa tietysti aiheuttaa ongelmia takuaikana. Meidän täytyy kyetä myöskin auttamaan niitä kuluttajia, jotka ovat joutuneet jäämään tievarteen. Tämä myös vähentää kilpailuja ja valinnanmahdollisuuksia. Sitten jos katsotaan seuraavaa kalvoa. Tämänhetkinen ratkaisu tai tämänhetkinen ehdotus komissiolta on ollut se, että näitä takukysymyksiä käsiteltäisiin suuntaviivoissa. Mahdolliset ongelmat takuissa, eli siinä, että esimerkiksi jälleenmyyjä tarjoaa erityistä takuusopimusta joka ei sisällä alkuperäisen hintaan, niin tämä on ongelmallista siinä syystä, että se ei löydy tästä mini BRstä sellaisenaan sillä mini BR itse asiassa ei koske kaikkia autonvalmistajia. Se on ikään kuin majakka ja johtaa tien perille. Se tarjoaa selkeät viestit siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Ja siitä syystä olemme sitä mieltä, että tiukat säännökset, jotka koskevat takuita, pitäisi ehdottomasti sisällyttää mini BR. Lisäksi kaikki mahdolliset lisäpalvelut, joita kuluttajille tarjotaan, jos ne ovat ehdollisia sen suhteen, että ne tarjoaa vain alkuperäinen myyjä. Ne pitäisi ottaa käsittelyyn, sillä sekundaarimarkkinoiden pitäisi ehdottomasti olla paljon kilpailukykyisempiä niin, että kuluttaja voi tehdä parhaan mahdollisen valinnan. Ja niin, ettei hän ole sidottu yhteen tiettyyn verkostoon tai merkkiin. Lisäksi kuluttajat ovat valmiita matkustamaan vähän pidemmällekin ostamaan autojaan mutta he eivät halua matkustaa 100 kilometriä öljyvaihtoa varten. Eli todellista sekundäärimarkkinasäännöstöä tarvitaan. Ja lop- viimeinen kalvo koskee teknistä tietoa ja sen saantia. Se on erittäin tarpeellinen asia. On tarpeen, että meillä on kilpailukykyinen sekundäärimarkkina-alue, ja tässä suhteessa haluaisin palata siihen, mitä tässä aiempi kollega totesi, eli että jälleen myyjillä pitäisi olla yhtä paljon tietoa saatavissa kuin riippumattomilla sekundäärimarkkinoilla. Tässä tarvitaan erilaisia ratkaisuja eri tietoa, jotta autoja voidaan huoltaa. Eli emme olisi tyytyväisiä sellaisen ratkaisun, joka tarjoaa vain tavallisen ratkaisun, vaan meidän täytyy itse asiassa saada tietoa internetin avulla tai muussa muodossa. Ja tähän pitäisi puuttua niin, että se tieto, jota riippumaton sektori tarvitsee, niin saadaan, vaikka mentäisi vähän pidemmin, pidemmällekin. Teknisen tiedon saanti siis tätä asiaa pitäisi hoitaa. Se pitää sisällyttää mini BR. Se löytyy myös suuntaviivoista, olemme tietoisia siitä, mutta meidän mielestämme tämä majaksi olla parempi. Olemme myös huolissamme siitä, että teknisen tiedon saanti, niin kuin se Euro tällä hetkellä on, ei ole sisältynyt BERään ja haluaisimme, että se sisällytettäisiin siis mini BERään. Muutamalla sanalla siis. Se, mitä FIA haluaa, on, että kuluttajia voidaan suojella jälkimarkkinoilla ja että vuonna 2013 voidaan todella siis arvioida tätä multibrandauskysymystä ja nähdä, onko parempi tapa säännellä sitä vuoden 2013 jälkeen ja että voidaan saada aikaiseksi täysi teknisen tiedon määritelmä mini BRään ja tiedonsaantiin, jotta voitaisiin mahdollistaa se, että jälkimarkkinoilla voidaan tulla tarjolla kilpailukykyisiä tarjouksia kuluttajille. Right. Thank you very much. Uh, now move on. Kiitoksia. Sitten kysymyksiä ja keskustelua. Ja Malcolm, hänellä on jo valmiina muutamia kysymyksiä. Hän voisi aloittaa tämän. Ja sitten muut jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, voivat sitten osoittaa sen Silvi. Ja, mutta ensin kuitenkin Malcolm. Um, Kiitoksia Sharon. Ensin haluaisin kiittää sinua ja tätä valiokuntaa tämän seminaarin järjestämisestä ja siitä, että kaikki voimme julkisesti keskustella joistain näistä kysymyksistä. Ja kuten aikaisemmin totesit, minun valiokunnassani ollaan oltu huolissamme siitä, mitä tämä vaikuttaa kuluttajien. Ja meillä on myöskin intressi puhua esimerkiksi teknisistä tiedoista, ja siksi haluaisin keskittää kysymykseni muutamiin tällaisiin kysymyksiin. Kuluttajakysymykset ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan näitä puheenvuoroja, nyt iltapäivällä. Ja haluaisin vielä huomauttaa, että tietyt kuluttajajärjestöt ja FIA ovat tehneet samanlaisia esityksiä komissiolle näistä nimenomaisista seikoista. No sitten ensimmäinen kohta, tällainen yleinen huomio komissiolle ja ehkä myöskin muille puhille. Minä olin, ja kuin monet muut kollegat, mukana pitkässä ja syvällisessä keskustelussa liittyen ryhmäasetukseen, joka astui voimaan 2002. Ja kaikkihan totesivat, että se oli hyvin radikaali muutos, ja kaikki hyväksyivät sen, että se oli radikaali muutos. Ja me olemme nähneet, että kaikki osapuolet katsoivat, että tämä on ollut menestyksekästä. Mutta ensinnäkin katson, että jälleenmyyjät ottivat esiin tärkeän seikan. Eli komission analyysi kehitettiin ennen näitä merkittäviä muutoksia automarkkinoilla viimeisten vuosien aikana. Mutta haluaisin puhua siitä, mikä on tämän muutoksen takana. Käsittääkseni kuluttajat eivät ole pyytäneet mitään muutoksia. autonvalmistajat eivät ole pyytäneet mitään muutoksia. Ja tietääkseni ei ole mitään suuria taloudellisia ongelmia tällä alalla – jotka olisivat oikeuttaneet muutoksiin. Eli mitä järkeä oli tehdä näitä muutoksia? No, komissio voisi vastata tähän, koska tämä on teidän ehdotuksenne, mutta en nyt oikein ymmärrä, mitä järkeä on tai mitä hyötyä on tästä erityisesti kuluttajien kannalta. Se oli ensimmäinen kohta. Mielestäni poliittisesti me olemme tyytyväisiä siihen, että tässä on edussa julkiset intressit ennen kuin edetään. No sitten kuluttajien liittyvät säännöt. Panin merkille, että komission esityksessä se oli mielenkiintoinen kohta ja haluaisin vähän selvityksiä siitä liittyen multibrandaussääntöihin. Ja komissio sanoi, että nämä kalliit myyntistandardit ovat haitaksi jälleenmyyjille ja kuluttajille – en nyt oikein selkeästi ymmärtänyt, miksi ne ovat haitaksi, mutta jos kutsuisimme kuluttajat ja jälleenmyyjät tänne kertomaan kannoistaan multibrandauksen suhteen, ja katsotaanko siellä, että komission lausunto on oikein, silloin voisimme saada vähän merkkejä siitä, että tästä on hyötyä. No sitten viimeinen kohta. Se liittyy teknisiin tietoihin. Ensinnäkin nämä turvalausekkeet sekundäärimarkkinoilla ja niiden vahvistaminen ovat hyvä piirre tässä ehdotuksessa. Ja minun valiokuntani ehdottomasti tukee sitä, ja ehkä tästä voidaan vielä keskustella lisää. Mutta haluaisin kysyä vielä näistä teknisistä tiedoista, koska selkeästikin tämä on hyvin keskeinen tekijä. No komissio aivan oikein totesi, että nyt on hyvin laajoja oikeudellisia määritelmiä liittyen teknisiin tietoihin, joita on toimitettava. Ja minun valikuntani myöskin tuki tätä kohtaa. Ja haluaisin, että komissio vähän kommentoisi sitä, uskooko se todellakin, että näiden ohjenuorien julkaiseminen, koska jos nyt en ymmär, väärin ymmärtänyt, tässä nyt ei ole mitään uusia oikeudellisia vaatimuksia. Tällaisten ohjenuorien julkistaminen on riittävää, jotta voitaisiin taata teknisten tietojen saatavuus autojen osalta, jotka eivät kuulu vuoden 2009 asetukseen. Ja sitten näistä ohjenuorista käy selväksi, että artikla 101, joka liittyy kilpailuun, siinä ei vaadita, että toimitetaan teknisiä tietoja standardisoidussa formaatissa. Ja yksi ongelmista liittyen teknisten tietojen saatavuuden vaikeuteen liittyy siihen, että tietoa voidaan toimittaa sellaisessa muodossa, että sitä ei oikeastaan voida käyttää korjaamoissa. Ja tästä nyt puhuttiin, kun puhuttiin uusista ajoneuvoista, mutta teidän mukaan se ei olisi mukana. Eli voitteko selittää, millä tavalla varmistatte, että tekniset tiedot toimitetaan samalle tavaisesti uusien autojen suhteen kuin niiden suhteen, jotka ovat tämänhetkisen asetuksen piirissä. To... Kiitoksia Silvi, jos sinä esität nyt kysymyksesi. Ja sitten jos joku muu haluaa esittää kysymyksiä, niin ilmoittakaa sitten ja sitten kuuntelemme vastauksia puhujilta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymykseni vastaa juuri sitä, mitä tässä herra Haborjul kysyi. Emme ymmärrä, miksi, mistä tämä muutos johtuu. Näyttää siltä, että vakuutatte, että on syytä muuttaa lainsäädäntöä. Tässä tapauksessa suhtaudumme avoimesti, mutta tämä ei ole kovin vakuuttavaa. Sitten toiseksi, jos nyt jotakin pitää muuttaa, niin eikö olisi parempi tehdä muutos niin, että rohkaistaisiin toisen tyyppistä auto, autovalmistamista niin, että pääsisimme siirtymään vihreämpään talouteen, niin kuin edessä edessämme on toivonut. Joten voisitteko jälleen perusteellisesti vakuuttavalla tavalla selittää tämä tilanne, niin helpommin voimme teitä seurata. Kiitoksia. Right. Thank you very much. Kiitoksia. No, varmaan jokainen voi sitten vastata näihin Malcolmin esittämiin kysymyksiin. Eli jos käymme paneelin läpi samassa järjestyksessä. Täällä myöskin komissiosta muita jäseniä, eli jos haluatte antaa puheenvuoron jollekin muulle komissiosta, niin, niin voidaan tehdä. Mutta ensin komissio siis, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni Haluaisin ottaa esille tekniset tiedot jälkimarkkinoilla, aivan kuten Harbury täällä tiedusteli. Hän kysyi, ovatko suuntaviivat riittäviä. Ja se vastaus on selkeästi eivät, sillä tavoitteenamme on tehdä täytäntöönpanoa, sillä kuten tiedätte, vuonna 2007 me vedimme oikeuteen neljä eri autonvalmistajaa siitä, että ne eivät noudattaneet säännöksiä. Meidän ajatuksemme on se, että kilpailun täytäntöpano on tapauskohtaista. Se olisin kovasti sen kannalla, että yksinkertainen lainsäädäntö toimisi, mutta näin ei ole tilanne ja meidän täytyy siitä syystä ryhtyä pakottamaan sen täytäntöönpanoon. Ja näin me teemmekin. Jälkimarkkinoilla monet autonvalmistajat eivät suinkaan ole meidän ystäviämme. Kynnystä olemme madaltaneet, kuten tiedätte, 100 prosentista 30, joten, joten tämä täytäntöönpanon pakottaminen on helpompaa. Ja teknisen tiedon saanti Siihenkin aiomme ehdottomasti pakottaa jälkimarkkinoilla. Olemme aivan samalla linjoilla riippumattomien korjaajien ja kuluttajien kanssa, että valmistajien täytyy näitä säännöksiä noudattaa. Kaikki tapahtuu siis tiukan täytäntöönpanon puitteissa. No miksi siis muutos? Ehkäpä kollegani tässä täydentävät sitä, mitä minä sanon. Mutta me olemme vakuuttuneita, aivan kuten monet teistä huomasitte, että jälkimarkkinoilla me tarvitsemme vahvempaa täytäntöönpanoa, jotta kuluttajan edut lisääntyvät. Kuten tiedätte, kun haluamme ostaa auton, niin meille tarjotaan paljon erilaisia alennuksia, mutta muutama vuosi sitten, sitten kun mennään tällaiselle Eh, jälleenmyyjälle, niin hinnat ovatkin yhtäkkiä hirvittävän korkeita. Meidän mielestä siitä syystä jälkimarkkinoilla kuluttajien täytyy saada paremmat olosuhteet. Ja siitä syystä me ehdotamme perustavanlaatuisia muutoksia jälkimarkkinoilla, aivan kuten täällä aiemmin todettiin. Meidän tutkimuksemme, jotka aloitettiin raporttiin vuonna 2006 ilmaisivat, että myötä ottavat lisäkustannuksia, jotka siis valmistajat sysäsivät jälleenmyyjien kontolle siitä pelosta, että he olivat sitä mieltä, että he eivät voineet hallita yhtä paljon näitä multibrandauskysymyksiä. Ja nämä lisäkustannukset jälleenmyyjiltä sitten taas siirrettiin kuluttajien kontolle. Tänä päivänä on mahdoton todeta, että meillä on tilanteessa paljon ylikapasiteettia. Tiedämme, että autoalalla on ollut suuria ongelmia ennen talouskriisiä. On ollut paljon ongelmia myydä autoja, joten kaikkein tärkeintä on saada aikaiseksi tehokas jakeluverkosto. Ja siitä on eniten hyötyä. Se on kustannustehokkainta ja hyödyllistä kuluttajille. Uskomme, että se, että järjestelmästä primäärimarkkinoilla tehdään joustavampi, aiheuttaa sen, että tuottajat ja valmistajat löytävät tehokkaamman tavan myydä autoja. Saatatte tietää, että jakelukustannukset ovat yhteensä noin 30 prosenttia uuden auton hinnasta. Siinä on mahdollisuuksia tehdä muuta. Ja jakeluketjussa haluaisimme saada aikaiseksi lisää joustavuutta. Ja näin voivat kaikki hyötyä taloudessa. No niin, ehkä sitten autonvalmistajan edustajat, onko teille jotain sanottavaa tai... I don't think it is. Niin ihan lyhyesti. No ehkä minun nyt ei pidä kertoa, mikä nyt on julkinen etu tämän ehdotuksen takana. Ehkä se on enemmän komission asia. Mutta jos ajatellaan teollisuutta, meidän kantamme tässä kysymyksessä on se, että tällä hetkellä autoteollisuudessa meitä säännellään ryhmäpoikkeusasetuksella, joka on paljon yksityiskohtaisempi ja sääntelevämpi ja rajoittavampi monella tavalla kuin yleinen asetus, joka sääntelee kaikkia muita aloja. Ja suoran sanoen me emme ymmärrä miksi. Kuten aikaisemmin todettiin, jos analysoidaan automarkkinoita, siellä ei ole mitään merkittäviä ongelmia liittyen kilpailuun, mitä tulee ajoneuvojen myyntiin, joita ei olisi myöskin muilla markkinoilla. Eli meistä meidän pitäisi autoala saada saman säätelyn piiri, joka toimii muilla aloilla. Jos meillä ei ole erityisiä ongelmia, niin emme näe miksei voitaisi noudattaa samaa asetusta. Sitten ongelmat tämänhetkisen asetuksen kanssa. No, osittain se, mitä Cesar sanoi siitä, että se aiheuttaa lisäkuluja. No, se varmaan pitää paikkansa jollain tavalla. En nyt voi puhua yksittäisistä autonvalmistajista, mutta tiedätte varmaan, että siellä ei ole ongelmia brändäyksen kanssa yleisesti – siellä ei ole ongelmia liittyen siihen, että näitä brändejä myytäisiin yhdessä pisteessä ja sitten toista merkeä myydään viereisessä myyntipisteessä. Auton valmistajat eivät kuitenkaan pidä siitä, että eri brändejä myydään samoissa tiloissa, koska se silloin heikentää heidän brändinsä identiteettiä ja siihen liittyy riski, että myyjä tuokin asiakkaan, joka tuo haluaa ostaa brändin A, mutta hän sitten myykin brändin B, koska hän saa sitä korkeamman korvauksen, ja tästä valmistajat eivät pidä. Ei, sitä, et, ei niin, etteikö yleisesti pidettäisi multibrändäyksestä, mutta multibrändäys voi aiheuttaa lisäkustannuksia, ja sitten siitä maksavat kaikki jälleenmyyjät ensin sitten kuluttajat viime kädessä. Eli se nyt varmaan ei ole ihanteellista. Sitten korjaus- ja huoltotiedot. No, oikeudellisesti katsottuna ei ole mitään eroa siinä, onko nämä säännöt liitetty tyyppihyväksyntään, ohjevivoihin, ryhmäpoikkeusasetukseen, sillä ei ole merkitystä. Meidän pitää vain pitää huolta siitä, että sääntöjä noudatetaan. Kun komissio tietää ongelmista, mitä tulee korjaustietojen saatavuuteen, sillä on välineitä – artikla 101 sopimuksesta ja se voi toimia. Ja tätä artiklaa pitää käyttää, jotta voidaan edetä asiassa. Ja meidän täytyy no, toimia tämän artiklan mukaisesti. Eli siinä mielessä tällä ei ole mitään merkitystä. Sitten standardisoitu formaatti. No, kaikkien uusien ajoneuvojen osalta standardia ollaan kehittämässä. Sitä vielä ei ole olemassa, mutta sitä ollaan kehittämässä – Standardisointi virastossa ja sitten kun se on valmis, sitä sovelletaan kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, eurovitoseen ja muihin. Ja se, että tätä sovellettaisiin kaikkiin ajoneuvoihin, ongelma on siinä, että meistä ei ole mahdollista muuttaa tietoja, joita tällä hetkellä toimitamme omille korjaamoille tai muille korjaamoille niin, että se noudattaisi tätä formaattia, niin kuin 10-15 vuotta sitten. Joskus on olemassa vain CD, ja ei ole kovin järkevää pyytää, että kaikki päivitettäisiin uuden standardin tasolle. Mutta vanhempien autojen osalta tietoja on jo saatavilla tällä hetkellä. Korjaajat pystyvät käyttämään niitä samalla tavalla myöskin tulevaisuudessa, joten emme näe mitään ongelmia tähän liittyen. Kiitos. Thank you. Um, now somebody from the Kiitoksia sitten jälleen myyntien edustajat. En tiedä, kumpi heistä haluaa puhua ensin. Niin, puhun jälleen myyjien edustajana. Haluaisin kyseenalaistaa sen luvun, joka on täällä yleistä hyväksytty, mutta joka kyllä on aika vanhentunut. Eli se, että 30 prosenttia auton kustannuksista on jakelukustannuksia. Tuota numeroa on heitelty vuodesta 1999 eteenpäin ja minun mielestäni ja jälleenmyyjän mielestä tulisi uudelleen arvioida markkinaolosuhteita ja tuota dynamiikkaa. Nähdäksemme, onko se todella totta. Me olemme sitä mieltä, että se nimittäin ei ole totta. Multibrandauksestakin markkina-arvioinneista, koska multibrandaus on ollut mahdollista vasta kahden vuoden ajan, niin tässä evaluointi kertomuksessa oli sitä mieltä, että sitä jälleenmyyjät eivät ole suinkaan suosineet. Mutta viimeaikainen tieto viime vuoden marraskuulta, jos käyttää esimerkkinä Saksan markkinoita, niin 68 prosenttia Saksan jälleenmyyjistä, jälleenmyyjistä ovat nyt myymässä monia merkkejä. Ja tähän on selkeitä syitä, sillä tämä talousilmasto nyt toimii kuluttajien eduksi. Monet taustakustannukset, kuten esimerkiksi tietokonejärjestelmät, koulutukset, rakennukset, muut hyödykkeet, voidaan jakaa eri tulovirroille. Jos edustetaan useita merkkejä, joko samassa näyttelytilassa tai läheisissä näyttelytiloissa, tai vaikkapa näyttelytiloissa, joiden välillä on seinät tai tie, niin se merkitsee, että jälleen myyjänä on paremmassa asemassa ja paremmin suojattu taloudelliselta lamalta. Sillä jos on sellaisia merkkejä myynnissä, jotka toimivat hyvin, niin voidaan tarjota myös eh, huoltoa kaikille eri merkeille ja pitää ne edustettuina omalla markkina-alueella. Se on erittäin tärkeä asia kuluttajille. Uudet ehdotukset eivät vie meitä vain yhtä askelta taaksepäin. Askel merkitsi sitä, että tarvitaan eh, seinät eri merkkien välille. Niitä ei voida aina pitää samassa näyttelytiloissa, vaan meidän täytyy mennä vielä pidemmälle. Ne täytyy olla eri rakennuksissa, eri fyysisissä kohdissa jopa. Ja se merkitsee sitä, että meillä on eri juridiset yksiköt. Ajatelkaapa, mikä valtava määrä sääntelykustannuksia yrityksille koituu. Ja miettikää, kenelle nuo kustannukset sitten menevät kuluttajille hintojen, korkeampi hintojen muodossa. No onko multibrandaus lisännyt kustannuksia? Niin kyllä, se täytyy tunnustaa, sillä autovalmistajat haluavat erotella merkkinsä todeten, että oma merkki on parempi kuin toinen. Mutta markkinavoimat pyrkivät myös hallitsemaan sitä määrää, jolla voidaan lisätä jälleenmyyjien investointeja – sillä jos markkinoille tulee uusi tulokas, niin se saattaa huolettaa vähän vähemmän kuin että jos ollaan ihan lähellä jotain jo vanhaa markkinoilla olevaa merkkejä. Uudet merkit, kuten vaikkapa Hyundai, aloittavat aika matalalta ja sitten nostavat standardeja sitä mukaan, kun markkinaosuus nousee. Ja sitten kun ollaan taas taloudessa laskusuhtanteessa, niin kaikki eri merkit tarvitsevat hyvätasoista multibrandausta, niin että kuluttaja ei joudu kärsimään siitä, että kilpailua on yhä vähemmän joko merkkien välillä tai yhden merkin sisällä. vapaamatkustajuudesta sitten ottaisin esille vielä sen, että jos meillä menee 3,5 miljoonaa euroa merkkikorjaamon pystyttämiseen, niin se on ennen kuin, ennen kuin ajoneuvo määrä on rahoitettu ennen kuin on otettu käyttöön henkilökuntaa. Ja jos hyödynnetään multibrandausta muka tekosyynä sille, että lisätään näitä brändin erottelukustannuksia, niin se aiheuttaa lisäkustannuksia. Siitä syystä tämä vapaamatkustamisargumentti on aivan turha. Näin ollen voidaan mahdollistaa se, että vain uudet merkit voisivat saada tällaisen lyhyen markkinoille tulo myönnytyksen komissaari Monti tämän työn alussa otti esille tämän, ja meidän mielestämme kuluttajien mukaista on se, että kuluttajilla on valinnan mahdollisuuksia läheisissä myyntipisteissä ilman, että valtavat kustannukset koituvat tästä. Um, thank you very much. And uh, Lorian Craig, do you wish to come in? And then we'll go. Kiitoksia. Sitten vielä yksi vastaus go back to the multi-branding. Niin palaisimme tähän monibrändäykseen ja komission lausuntaan siitä, että tietysti tämä saattaa olla ongelma, mutta kuitenkin muistuttaisin kaikkia siitä, että multibrändäys yhdessä tilassa ei tarkoita mitä pakkoa. Voi olla erilaisia näyttelytiloja, voi olla rajat ylittäen erilaisia tiloja, on hyvin monia erilaisia ratkaisuja. On aika yllättävää, että monibrändäys on jo nyt johtanut korkeampiin kustannuksiin kuluttajille, mutta komissio kuitenkin totesi, että näin ei olisi. Eli en oikein ymmärrä näitä lukemia. No sitten nämä tekniset tiedot. Olen samaa mieltä siitä, että nämä säännöt ovat sitovia oikeudellisesti – ne ovat yhtä tärkeitä kuin BER, mutta BERn rajoitus saattaa johtaa siihen, että näitä asioita viedään tuomioistuimiin ja ne saattavat kestää pari vuotta ja se saattaa olla hyvin kallista pk-yrityksille sekundaarimarkkinoilla ja siellähän on keskimäärin 4-5 työntekijää eikä siellä ole varaa palkata juristeja tai viedä asiaa sitten EU-tuomioistuimeen. No, nämä säännöt eivät ole sitovia, mutta jos tehdään lisää rajoituksia, niin silloin voidaan estää lisäkustannuksia pk-yrityksiltä, jotka jo nyt ovat hankalassa tilanteessa. Kiitos. Right, thank you very much. Um, waiting to... Kiitoksia. No sitten on vielä Klutia ja Beres. Jos joku muu vielä haluaa puheenvuoron, niin ilmoittakaa. Ja, wir haben jetzt einiges... Kiitoksia. No nyt on kuullut jotain kilpailusta ja kustannusten laskemisesta ja haluaisin kuulla, onko arvioitu, miten tällainen muutos, jota nyt on ehdotettu, vaikuttaa työllisyyteen. Ainahan on ihmisiä sekä tuotannossa että jälleenmyynnissä, jotka tienaavat elantonsa. Ja jostain kustannuksia kuitenkin syntyy, ja se kysyisinkin, miten tämä sitten vaikuttaa työllisyyteen tai työolosuhteisiin. Ja no ehkä sitten vielä toinen lyhyt kysymys. Mitä voisitte sanoa siitä, miten tämä vaikuttaa tuotteiden laatuun? Onko tästä keskusteltu? Minä otin tästä vähän selvää etukäteen ja jotkut sanovat, että no, toinen variantti, että näitä kustannuksen hintoja lasketaan, se voi liittyä siihen, että vedetään pois tuotteita, jotka eivät ole korkealaatuisia verrattuna alkuperäiseen tuotteeseen. Tästä saattaa olla myöskin seuraamuksia. Ja haluaisin kuulla, mitä mieltä tästä ollaan. Kiitoksia. Kysymys komissiolle. Se on oikeastaan aivan samoilla linjoilla kollega Lyytin kanssa. Komissio kollegiona toimii lainsäädännöllisellä alalla. On erittäin hyvä, että tämä lainsäädäntö otetaan mukaan tähän kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, joka komissiolla on. Siinä mielessä, että näin käsiteltävässä asiassa on kolme tahoja, jotka kiinnostavat meitä. Ensinnäkin riippumatta jakelutavasta autoteollisuudessa autoteollisuuden terveys ja ylikapasiteetti havaittiin Euroopassa jo ennen kriisiä. Nyt pitäisi pohtia, millä tavalla tämä lainsäädäntö vaikuttaa tilanteeseen niin, että EU loppujen lopuksi saisi elinkelpoisen ja tehokkaan autosektorin. Toinen taho tai ulottuvuus, joka on äärimmäisen tärkeä, koskee työllisyyttä. Kukin kutsuvieraista asiantuntijoista mainitsi täällä kuluttajien huolenaiheet, mutta suoraan sanottuna nykytilanteessa, oh, tässä olen aivan yhtä mieltä kollega Glytin kanssa, kun puhumme autoista, niin ensimmäinen huolenaihe, joka sitä tulee mieleen, koskee työllisyyttä. Ennen kuin tuotteet myydään, ne ovat tuotteita, jotka tuotetaan Euroopan unionin alueella ja siellä on paljon eurooppalaisia töissä eh, alueilla, joissa eh, tilanne voi olla kriittinenkin komissio varmasti tekee vaikutuksen arvioinnin jossakin vaiheessa, niin kuin on, se on velvoite, mutta onko tämä vaikutuksen arvioita tässä aiheessa, asiassa tehty noudattaen Lissabonin sopimuksen velvoitteita ja millaisiin lukuihin siinä on päädytty? Eli siis mikä on, mitkä ovat sosiaaliset vaikutukset tällä lainsäädännöllä? ei sosiaalinen vaikutus ole sellainen, että autoja voidaan nostaa halvemmalla, vaan sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan lähinnä voitettuja ja menetettyjä työpaikkoja ja niin edelleen. Sitten kolmas huolenaihe koskee kysymystä, joka täällä on esitetty, mutta johon ei ole vielä vastattu. Jos nyt katsotaan, mikä on komission linja tänä päivänä, niin siellä ollaan huolissaan kestävästä kehityksestä. Tulevaisuudessa haluaisimme vähemmän autoja, julkisen liikenteen kehitystä, vähemmän saastuttavia ajoneuvoja. Millä tavalla tällä lainsäädännöllä voidaan edesauttaa tähän kestävän kehityksen tavoitteeseen pääsemistä? Thank you. I've got two more people. Kiitoksia vielä kaksi. Essa ja, ja Schwab. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Olisin kysynyt komission edustajalta ja myöskin periaatteessa kaikilta paneeliedustajilta näkemystä siitä, että millä tavalla nämä muutokset tulevat vaikuttamaan harvaan asutussa maassa, jossa on vähän jälleenmyyjiä, jossa autoverotuksen takia, korkean autoverotuksen takia myydään vähän autoja, polttoaine on kallista. Nimenomaan tämä multibrändäyksessä tapahtuvat muutokset, niin miten tämä tulee vaikuttamaan kuluttajan asemaan, mutta toisaalta myöskin jälleenmyyjän asemaan. Tämä esimerkkimaa, josta puhun, on kotimaani Suomi ja meillä on todellakin se tilanne, että jos jälleenmyyjällä ei ole mahdollista myydä useita automerkkejä rinnan, niin kuluttajalla ei ole myöskään mitään mahdollisuuksia tehdä vertailuja autojen kesken. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa autoliikkeiden väli saattaa olla jopa kymmeniä, satoja kilometrejä. Ei ole minkäänlaista kilpailua siinä tapauksessa, jos tämä multibrändäys tehdään entistä vaikeammaksi. Andreas. Den Andreas. Frau Vorsitzende, ähm, ich Age. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vähän yhtyä siihen, mitä Essa ja äsken totesi. Ensinnäkin kyse ei ole siitä, että edistettäisiin ympäristöystävällisiä autoja tai tehtäisiin mitään sosiaalipoliittisia toimia, vaan tässä pitää vertailla nyt eri, kulut, eri valmistajien autoa ja sitä, miten kuluttajat pystyvät vaikuttamaan näihin valintoihin. Ja tähän liittyy tietysti myöskin työpaikkoja. Ja sitten toisaalta kyse on siitä, millainen kanta näillä jälkimyyjillä on. Tähänkin liittyvät työkysymykset – verrattuna sitten auton valmistajiin. Ja ihan suoraan sanottuna, ja myöskin Harbor puhui tästä aikaisemmin, kun ajatellaan kuluttajapolitiikkaa, mutta myöskin tasapainoa kauppiaiden ja valmistajien välillä, en, en ole nyt vakuuttunut siitä, että tämä tasapaino vuonna 2002, jolloin tämä asetus astui voimaan, olisi ollut niin huono. Eli se, mitä komissio nyt ehdottaa, olisi niin paljon parempi oikeastaan päinvastoin. Ja nämä argumentit eivät nyt kyllä saaneet minua vakuutuneeksi siitä, että nämä muutokset ovat tarpeellisia. Ja siksi Greviniltä haluaisin kysyä, katsokohan, että tässä nyt on reilu tasapaino ja onko niin, että vuoden 2011 automarkkinoilla pitää valmistella uusia sääntöjä ja sitten onko tämä tasapaino kauppiaiden suhteen ja sitten miten ne ovat riippuvaisia valmistajista. Onko tämä tulevaisuudessakin varmistettu tällainen reilu tasapaino? No niin, nyt kaikki alkavat heräillä. Sitten Antolin Sanchez ja Rashida Dati. Eli toivottavasti kaikki, jotka vastaavat näihin kysymyksiin, panevat nämä kysymykset nyt merkille. Presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tähän asti sääntely on toiminut aika hyvin. Kuitenkin ymmärrän, että voidaan haluta erottaa toisistaan primääri- ja sekundäärimarkkinat ja pyrkiä siihen, että mahdollisuuksien mukaan automarkkinoilla primäärimarkkinoilla oltaisiin johdonmukaisia kilpailulainsäädännön kanssa, mutta nyt haluaisin syventää vielä taloudellisia kysymyksiä. Täällä on puhuttu suhteista valmistajien ja jälleenmyyjien välillä – Haluaisin ottaa tässä pikemminkin kuluttajien näkökulman. Mitä vaikutusta tällä tulee olemaan myyntihintoihin? Mitä, miten se vaikuttaa myynnin jälkeisiin palveluihin, valinnan mahdollisuuksiin, laatuun? Sitten on vielä mielestäni tärkeä asia, joka koskee sitä, että uuden sääntelyn soveltamisessa alassa sa- saattaa tulla hyvin merkittävä tekninen muutos. Tällä hetkellä toimita verkostoissa. Kuinka, kuinka nämä uudet puitteet voidaan sopeuttaa tuleviin teknisiin uudistuksiin? Sitten Dati. Kiitoksia hyvin lyhyesti. Marraskuussa ja jo, viime joulukuussa jo puhuimme tästä ja useat meistä pyysimme komissiolta täsmällisempää vaikutusten arviointia verrattuna siihen, minkä saimme alussa. Meillä ei ole vieläkään kovin täsmällistä vaikutusten arviointia kulutuksesta, työllisyydestä ja kriisitilanteesta, kun otetaan huomioon nämä elvytyssuunnitelmat ja auton äh, murs, murskaustuet äh, ja muut. Meillä on edelleen samat kysymykset olemassa kuin joitakin kuukausia sitten. Vaikutusten arviointi olisi täsmennettävä työllisyyttä koskien syy, no, sosiaaliset eh, seuraukset eivät koske ainoastaan kulutusta, vaan myös eh, työllisyyttä. Tuleeko tästä irtisanomisaalto? Millaisia vaikutuksia tällä ole? Ja uskon, että vastaukset eivät ole niin täsmällisiä eh, tämän poikkeusasetuksen myötä. Um, anybody else? Haluaako joku muu? Kukaan muu nyt ei ole kättään. No. Ehkä taas palaamme paneeliin. Monet näistä kysymyksistä oli osoitettu komissiolle. Yksi asia, joka nyt kävi ilmi, oli se, että varmaan tarvittaisiin paljon enemmän aikaa, kun ajatellaan keskustelua tästä ajasta ennen määräaikaa ja myöskin tässä seminaarissa itsessään, mutta palaan nyt vielä komission, voi vastata kysymyksiin. Meillä on vielä parikymmentä minuuttia aikaa, eli noin viisi minuuttia per henkilö. Thank you, Madam Chairman. Um, eh, indeed the... Kiitoksia puheenjohtaja. Monet sidosryhmät eivät ole paikalla. Valitettavasti asia on hyvin monimutkainen, aivan kuten viime elokuussa, eh, lokakuussa totesimme. Meillä on paljon eri eh, asiakirjoja ja vaikutusanalyysiä. Nämä ovat kyllä todella suuria asiakirjoja. Ja yksi niistä on tämä perustavanlaatuinen vaikutusanalyysi, joka ottaa esille nämä eri vaihtoehdot ja on käsitellyt vaikutusta ja työ, työllisyyttä kuten sekä auton valmistaja että jälleenmyyjäpuolella ja erityisesti on painotettu pk-yrityksiä ja varaosien valmistajia, kuten myöskin jakeluketjua lopu, lopuksi voin sitten pyytää kollegoitani tässä viittaamaan tämän tutkimuksen tiettyihin osiin. Sehän tarjottiin myös parlamentille viime vuonna. Haluaisin vakuuttaa teille sen, että kaikki nämä pohdinnat on otettu huomioon. Ja meidän vakkaumuksemme on se, että jos halutaan saada aikaiseksi kestävä autoteollisuus Euroopassa, sehän on erittäin tärkeä vientitekijä Meillä täytyy olla myös erittäin kilpailukykyinen markkina-alue kaikilla tasoilla, autovalmistajien, varaosien ja jälleenmyyjien tasolla. Ja niiden niin, jälleenmyyjien kohdalla, jotka myyvät samanmerkkisiä autoja, kuten niiden, jotka myyvät erimerkkisiä autoja. Työpaikkojen Työpaikat voidaan taata pitkällä aikavälillä meidän näkemyksemme mukaan vain silloin, jos autoala on erittäin kilpailukykyinen, kun aloitetaan tuolta kehitys- ja tutkimustyöstä mennään ihan tänne jakeluketjun joustavuuteen asti. Se on tärkeä asia ja olemme sitä mieltä, että tässä valmistajat ja jälleenmyyjät ovat samassa veneessä, eivät suinkaan ole vihollisia niillä on tietysti erimielisyyttä sen tavalla, miten tätä asiaa pitäisi hoitaa. Onko kysymys sitten Suomi, jossa multibrandaus varmasti on pakko, koska yksikään jälleenmyyjä ei välttämättä tule toimeen, jos se myy vain yhtä merkkiä. Joten olen varma siitä, että tämä on kaikkien etujen mukaista. Ja sitten taas puolestaan Saksasta, jos on liikaa multibrandausta, ja vaikkapa korkealaatuinen valmistaja, kuten Mercedes, on ryhtynyt vertikaalisesti integroitujen jälleenmyyjiä ketjujen avulla myymään yhä enemmän ajoneuvoja. Me uskomme, että markkinavoivat voivat mukautua ja tarjota kaikkein tehokkaimman jakeluun tavan jälleenmyyjien ja autovalmistajien välillä. Kiistatonta mielestäni on se, että Euroopan autoteollisuudella on paljon paljon ongelmia edessään. Sen täytyy tuottaa vihreitä autoja, sähköautoja, sen täytyy käyttää rahaa kulutus- ja ei kun kehitys- ja tutkimustyöhön. Ja kustannukset ovat erittäin matalia, pitää pitää erittäin matalaa, täytyy säilyttää työpaikat. Aina ei saa hyödyntää valtion apua ja täytyy löytää kilpailukykyisin tapa valmistaa ja myydä autoja. Siitä syystä minusta primäärimarkkinoilla me pyrimme ottamaan käyttöön joustavamman lähestymistavan. No sitten jälkimarkkinoilla täytyy miettiä sitä, miten riippumattomat korjaamot toimivat, niin kattavat 50 prosenttia markkinoista, miltä kaikki ovat pk-yrityksiä, kyseessä ovat monet työpaikat, Tuolla alalla on paljon ongelmia. Ja tiedonsaanti on tärkeää, kuten myöskin varausien saanti. Se on kuluttajien etujen mukaista, sillä varmasti kuluttajien edut ja riippumattomien korjaajien edut ovat aivan samanmukaiset. Toivottavasti on vastannut kaikkiin kysymyksiin. Turn to my colleague. Ehkäpä käyn nyt kollegoideni puoleen. Haluaisitko puhua esimerkiksi multibranda- multibrandauksesta? Well, I can see that I have uh, seconds. Minulla on vielä 10 sekuntia ennen kuin viisi minuuttia on kulunut. No muistuttaisin ihan lyhyesti yhdestä ajatuksesta, josta ei ole vielä puhuttu. Tämänhetkisten säätöjen mukaan multibrandaussäännöt eivät anna myyjille oikeutta multibrändätä. Siellä on vain mahdollisuus sille, että komissio voi tapauskohtaisesti tutkia niitä sopimuksia, jotka voivat tuoda yhden brändin johonkin verkostoon. Muutos, joka nyt ollaan ehdottamassa uuteen järjestelmän, siinä kyse on siitä, että säännöstö tekee rajoituksia valmistajille ja tällä pyritään välttämään lisäkustannuksia. Ja sitten miten se vaikuttaa kuluttajiin, sehän oli yksi kysymyksistä, Sanchez puhui siitä, Espanjan jälleenmyyjäliitto on katsonut, että se lisää näitä jakelukuluja 20 prosenttia. Ja nyt sitten ehdotetaan, että siirryttäisiin ex post järjestelmään, jossa käsitellään ongelmia, joita saattaa syntyä, jotka johtuvat siitä, että tämä ryhmäpoikkeus poistuu ja silloin kuluttajat, tämä vaikuttaa kuluttajiin. No sitten vielä työllisyydestä. Me olemme tasapainottaneet neljä vaihtoehtoa keskenään liittyen työllisyyteen. Ja näiden neljän senaarion vaikutus on samanlainen. Ja miksi se on samanlainen? No siksi, että kaikki neljä vaihtoehtoa, jotka otettiin huomioon, eivät ottaneet huomioon mahdollisuutta muuttaa tai siirtyä pois perusjärjestelmästä, josta kaikki ovat yhtä mieltä, eli tämä kvantitatiivinen selektiivinen jakelu. Tätä myyjät haluavat, ja myöskin autonvalmistajat haluavat kvantitatiivista jakelua. Siinä järjestelmässä on hyviä ja huonoja puolia. Jälleenmyyjät ovat suojautuneet kilpailulta muilta jälleenmyyjiltä. Tästä syystä meillä on tämä määrällinen järjestelmä. Ja valmistajien kannattaa noudattaa tätä järjestelmää, koska silloin he pystyvät valvomaan tämän järjestelmän kokoa, koko jär- verkoston olemassaolon ajan, mutta silloin on mahdollisuus muuttaa näitä lukemia milloin tahansa. Näin oli aikaisemmin, ja tämä on nyt tämän ryhmäpoikkeuksen tilanne, ja näin tulee olemaan myöskin tulevaisuudessa, mikäli tämä uusi ehdotus menee läpi, eli tämä ei tule muuttumaan. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Onko valmistajilla halua käyttää puheenvuoro? Niin, esitettiin paljon kysymyksiä siitä, mitä muutoksia tämä säännös saattaa aiheuttaa työllisyyteen, tuotantoon ja niin edelleen. On totta, että kaikkia vastauksia ei löydetä vaikutusarvioinnista, mutta se johtuu siitä, että on erittäin vaikea arvioida, mikä tuo tarkka vaikutus on. Voin vain esittää henkilökohtaisen näkemykseni, joka on se, että tämä asetus, mitäpä sitten tehdäänkin, ei millään tavalla vaikuta autojen valmistuksiin tai sähköautojen tuotantoon. Ihan siitä yksinkertaista syystä, että se ei ole se tavoitekaan. Autonvalmistajat, jos valmistavat sähkötuotteita, niin jälleen myyjät myyvät niitä. Ei tämä ryhmäpoikkeus sitä estä, joten ei se ole suinkaan relevantti tässä suhteessa. Vaikutus työllisyyteen sitten on mielestäni myös hyvin rajallinen. On tietysti totta, että meillä on hyvin vähän sellaisia autovalmistajia, jotka saavat suuria voittoja tällä hetkellä ja hyvin vähän jälleenmyyjiäkin. Olemme toimialalla, joka yleisesti ottaen ei tuota suuria voittoja edes ennen kriisiä. Harvat jälleenmyyjät saivat suuria voittoja. Ja tässä suhteessa täytyy tehdä jotain, jotain täytyy tehdä yhdessä. Mutta jos jotkut ö, jälleenmyyjät nyt sitten poistuvat alalta seuraavan vuosien kuluessa, niin ei se liity mitenkään tähän ryhmäpoikkeukseen, koska se liittyy pelkästään siihen, että ei autoille myyty riittävästi. Eli se ei ole mikään syy siihen, että mahdollisesti menetään työpaikkoja. No miksi meidän mielestämme tämästä edelleen on hyvä ehdotus on se, että se edelleenkin poistaa joitakin niitä rajoitteita, joita tämänhetkisessä säännöstössä on suhteessa tuohon yleiseen säännöstön, joka säätelee kaikkia muita toimialoja. Jos autonvalmistajat saavat enemmän sanavaltaa sen suhteen, mitä tapahtuu verkoston kehittämisessä, niin uskoaksemme se auttaa, sillä verkosto aivan kuten muukin osa tätä verkostoa, on sellaisen paineen alaisena, että yhdessä valmistajien ja jälleenmyyjien kanssa meidän täytyy löytää ratkaisuja tähän. Ei ole hyvä ajatus se, että tällaiset ratkaisut jaetetään yksittäisille jälleenmyyjille. Ne eivät välttämättä ole hyviä koko verkostolle. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että saamme aikaiseksi sellaisen verkoston, joka palvelee kuluttajia kaikkialla. Eli me emme missään tapauksessa pyri lakkauttamaan kaikkia jälleenmyyjiä, ja vaan pyrimme saamaan aikaiseksi sen tilanteen, jossa meillä on riittävästi jälleenmyyjiä palvelemaan kaikkia kuluttajia. On hyvä, että meillä on hyviä ja voitollisia jälleenmyyjäketjuja. Hyvin lyhyesti lopuksi vaikutus maihin, kuten esimerkiksi Suomeen, kun puhutaan multibrandauksesta, aivan kuten totesin aiemmin, Suomessa on ollut paljon multibrandausta jo aiemmin ennen tätä ryhmäpoikkeussäännöstöä ja multibrandausta oli paljon myös eri asetusten aikana. Joka kerta kun meillä oli eri säännöt multibrandauksesta, kun huomioon maan tilanne, niin ei ole mitään syytä uskoa, etteikö multibrandaus jatkuisi tulevaisuudessa, sillä valmistajat eivät yksinkertaisesti, valmistajille yksinkertaisesti ole varaa siihen, että heillä olisi vain tällaisia eksklusiivisia eh, jakeluketjuja. Se koskee itse asiassa koko Skandinavia tämä tilanne. Kiitoksia sitten moottori ja korjaajien edustajat. Our general observation. Niin ihan lyhyesti. Valmistajien ja jälemyjen etu ja työntekijöiden ja kuluttajien etu on se, että on hyviä jakeluverkostoja, koska laatu ja tuotteen arvo ansaitsee sen. Ja yleensä tämä on kaikkien niiden etu, jotka ovat verkostossa ja että Sille pystytään palkkaamaan riittävästi väkeä, jotta voidaan tarjota korkealaatuisia palveluita kuluttajille. Me ehdotamme, että tämä ehdotettu asetus nyt haittaa tätä arkaluontoista tasapainoa, johon on päästy näiden eri sidosryhmien välillä. Ja siinä jätetään pitkälti huomiota valtavat tuet, joita liittyy sekundäärimarkkinoiden toimintaan – ja sitten primäärimarkkinoilla, kuten on aikaisemmin todettu, siellähän on hyvin pienet voittomarginaalit tällä hetkellä. Jos valmistajat saavat lisää valtaa primäärimarkkinoiden suhteen ja sen suhteen, kuinka suulia, suuria nämä jälleen myyntiverkostot ovat, silloin riskinä on se, että jotkut toimijat menevät konkurssiin ja se aukkoja verkostoon, ja tämä poistaa toimijoita joko primääri- tai sekundäärimarkkinoilta. Ja silloin osa tästä verkosta saattaa romahtaa ja uudet tulokkaat ehkä eivät pysty kestämään kilpailua, joita on syntynyt, puhun nyt korealaisista. Ja sitten ne, jotka pyrkivät markkinoille, ei eurooppalaisista maista. Ne ovat niitä, jotka tuottavat sähköautoja esimerkiksi, ja heidän on vaikeampi päästä markkinoille silloin, kun ei ole mahdollisuutta multibrandaukseen, ellei siihen saada lupaa auton valmistajalta. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten vielä moottoriteollisuuden edustaja. Finland, it's apparently no problem multibrandaus Suomessa, siellä se, se ei ole mikään ongelma. Meillä on kuitenkin yhtenäismarkkinoita. Toivon, että kuluttajilla olisi sama mahdollisuus ostaa erimerkkinen auto ilman, että pitää ajella ympäriinsä loputtomiin. MBVR antaa meille enemmän valinnan mahdollisuuksia. Ja meidän mielestämme ei ole riittävää, että pelkästään vapaaehtoissopimuksiin luotetaan, ennen kuin näillä säännöksillä päästään tavoitteisiin. Jälkimarkkinoilla on edelleenkin ongelmia, varmaankin kaikki ovat tässä suhteessa samaa mieltä. Ja halusin vielä lisätä niille, jotka olivat huolissaan työpaikoista tai työllisyydestä, että jälkimarkkinat itse asiassa tarjoavat paikallisia työpaikkoja, jotta ei siirrytä lähitulevaisuudessa muualle. Ne ovat paikallisia työpaikkoja, jäävät samoille paikoilleen. Näin ollen rohkaisisin kaikkia ottamaan huomioon koko automyyntiketjun. Sillä olemme kaikki samaa mieltä siinä, että valmistajalla on suuria ongelmia, mutta kyseessä on kuitenkin pitkä ketju ja siinä jälkimarkkinoilla on tärkeä rooli kuluttajille, mutta myös paikallisille, paikallisen työnantajana. EFIA haluaisi turvata kuluttajien oikeudet saada aikaan turvallisia ajoneuvoja, jotka ovat myös puhtaita päästöiltään – ja haluamme saada aikaiseksi siis todella vedenpitävät säännökset sekä primääri- että jälkimarkkinoilla. Ja vastatakseni vain yleisempi luontoisen kysymykseen siitä, miksi BR pitäisi nyt muokata, niin on tärkeää, että tätä asetusta nyt muutetaan, koska autot ovat yhä enemmän tietokoneita pyörillä – ja edellinen BR ei ollut riittävä kattamaan kaikkia niitä näkökohtia, jotka nyt muodostavat ongelmia kuluttajille. Lisäksi takuukysymykset ovat muodostaneet suuria ongelmia. Yhteenvetona olisi tärkeää, että saamme aikaiseksi laajapohjaisen määritelmän mini BRn, kuten myöskin tiukat säännöt takuisiin ja mahdollisuuden suojata multibrandausta. Kiitos. Um, thank you very much. Uh... Kiitoksia. No Malcolm vielä halusi sanoa jotain loppuyhteenvetona ja kyllä minä siihen suostun. Uh, well... Kiitoksia puheenjohtaja. No kuten aikaisemmin totesitte, tässä nyt on monta tärkeää kysymystä, mutta aika on rajattu ja te ehkä puhutte siitä, että te olette valiokunnassa tekemässä päätöslauselmaa, ja tietysti meilläkin voisi olla siihen vähän jotain ehdotuksia. No jos nyt palaan tähän keskusteluun ja näihin julkisiin etuihin. Kollegat ovat aivan oikein kattaneet jo tärkeimmät asiat, mutta yksi asia tuli nyt esille, eli se, että komissio totesi ja myöskin valmistajat, että haluttiin enemmän joustavuutta jakelun järjestämiseen koska siitä nyt on hyötyä laajemminkin koko taloudelle. Ja tähän liittyy sitten tämä kilpailukysymys, josta monet kollegat puhujat. Ja sitten myöskin jälleenmyyjät haluavat lisää joustavuutta ja sitten se joustavuus, että valmistajat haluavat, se liittyy myöskin siihen, miten jälleenmyyjät voivat sitten järjestää omaa liiketoimintaansa. Ja tästähän puhuttiin myöskin jo vuonna 2002 Enkä nyt ole varma, että komissio vaikutusten arvioinnissa, jonka olen itse asiassa käynyt läpi, en ole varma, että komissio on nyt kovin akuuttavasti puhunut siitä, että uudelleen tasapainottaminen tämän joustavuuden suhteen lopullisesti antaisi näiden etujen välille kunnollista tasapainoa. Ja kun ajatellaan kuluttajia ja jälleenmyyjiä, heidän tilanne ei ole ihan selkeä ja tätä nyt ei ole otettu riittävästi huomioon. Ja komissio myöskin totesi, että tietysti kysymyksen ytimenä on se, että näitä sääntöjä täytyy noudattaa. Mutta jos noudattaminen tai noudattamisen puute on ongelma, niin en tiedä, onko tämä ehdotettu muutos mitenkään merkittävä askel eteenpäin. Komissio puhui tämänhetkisestä asetuksesta niin, että se on kaikille parempi, mutta jos sääntöjen noudattaminen on ongelma, niin sitten nämä muutokset, joita nyt ehdotetaan, eivät välttämättä edistä asiaa. Eli täytyy sanoa, että olen ollut mukana tässä keskustelussa jo yli vuoden verran, ja olen puhunut täsmälleen samasta kysymyksestä siitä, että tarvitaan muutoksia ja tarvitaanko niitä, mutta en ole vakuuttunut siitä. Ja komissio itse sanoi, että tämä pohjautui vuoden 2006 analyysille. No sitten jälleenmyyjät puhuivat siitä, että 30 prosenttia prosenttia jakelukustannuksista. No yli 20 vuotta sitten, kun tein tutkimusta tällä alalla, totesin, että tämä lukema oli aivan liian korkea, koska nämä jakelukustannukset, jotka kuluttajat ottavat huomioon kilpailukykyisillä markkinoilla, merkitsivät sitä, että nämä kustannukset ovat huomattavasti alhaisempia. No tietysti ehkä jakeluverkosta voidaan tehostaa, mutta en tiedä, onnistuuko se tämän ehdotuksen pohjalta. Mutta fakta on kuitenkin se, että me olemme nyt missä olemme. Ja kuitenkin nyt tarvitaan jonkinlaista vakautta tälle alalle. Ja mielestäni se olisi voitu saada aikaan jatkamalla vielä pari vuotta tällä järjestelmällä, mutta meillä on nyt tämä ehdotus pöydällä ja siihen täytyy vastata. Mutta komissiolla on aloiteoikeus ja täytäntöönpano-oikeus tällä alalla, eli voimme vain antaa heille neuvoja asian suhteen ja toivottavasti päätösasemassa voimme ottaa esiin muutamia kohtia, vaikka komissio sitten jättääkin ne huomiotta. Mutta sitten meidän täytyy sitten kärsiä sen seuraamuksesta myöhemmin. Thank you very much, Malcolm. Kiitoksia, Malcolm. On nyt aika selvää, että kävi miten kävi. Tämä on nyt kysymys, jossa tilanne ei ole vielä saatettu loppuun ja meidän täytyy jatkaa tämän asian käsittelyä. Meillä on jo suullinen kysymys ja päätösasmaesitys. Nämä on toimitettu jäsenille. Määräaika kommenteille on 14. huhtikuuta. Ja sitten äänestämme tästä valiokunnassa 19. huhtikuuta. Eli kommentteja mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia sihteeristölle. Ja sitten yritämme organisoida nämä kysymykset mahdollisimman nopeasti määräytyvät tiukat. Ja sitten äänestämme tästä toukokuun ykkös täysistunnossa, joten meillä on sitten ainakin selkeä kanta ennen kuin mitään varsinaisia muutoksia tehdään asetuksiin. Eli halusin kovasti nyt kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana keskustelussa. Haluan kiittää kaikkia heidän panoksestaan hyvin paljon. Kommentteja on tullut myöskin sähköpostitse ja ne, jotka nyt ovat olleet läsnä. Halusin sanoa, että jäsenet lukevat näitä kommentteja ja pyrkivät sitten luomaan tasapainoisen lähestymistavan. Ja haluaisin kiittää Malcolmia siitä, että hän oli paikalla. Ja muutaman minuutin kuluttua siirrymme sitten esityslistan kohtaan viisi. Kiitos. Right, we will now move on to point five. No niin, sitten siirrymme kohtaan viisi esityslistalla. Joten ne, jotka keskustelevat, voivat ehkä siirtyä salin ulkopuolelle. En nyt halua, että esittelijä joutuu sitten huutamaan kilpaa kanssanne. Kun te nyt järjestäydytte siellä, niin toistan vielä mitä sanoin aikaisemmin liittyen kuulemiseen, joka meillä on keskiviikkoiltapäivänä ja liittyen siihen, mitä nyt ollaan opittu Kreikasta. Ensinnäkin minä rajoitan kysymykset yhteen minuuttiin tai yhteen aiheeseen, eli emme ota mitään moniosaisia kysymyksiä ja kysymysten pitäisi sitten olla korkeinta minuutin mittaisia. Ja yritämme pitää kiinni sitten siitä samasta toimintatavasta, joka meillä oli komission jäsenrykkaiden kuulemisissa. Ja sitten yritämme lyhyesti keskustella vielä niiden hallintovirkamiesten ja koordinaattorien kanssa tämän kokouksen jälkeen. Se nyt ei ole mikään virallinen koordinaattorin kokous. Tarkoituksena on vain vähän päivittää tietoja sen suhteen, mikä nyt on tilanne ja pystymmekö koordinoimaan näitä kysymyksiä jollain tavalla. Eli sitten siirrymme rajat ylittävään kriisinhallintaan pankkialalla. Ja meillä on käsiteltävänä Elisa Ferreiran mietintöluonnos. Tähän liittyy lainsäädäntöaloite. Eli sitten annan puheenvuoron Eliselle. Ole hyvä. I'll speak in English for... Kiitoksia. Puhun englantia, jotta tämä tulisi selvemmin täällä esille. ensimmäisen näkemystä jälkeen, joka pidettiin 22. helmikuuta, olemme käsitelleet näitä näkemyksiä kovasti ja pyrkineet lähentämään niitä. Näin alkuun haluaisin kiittää komissiota, sen eri toimijoita, valvojia, akateemikkoja, poliitikkoja ja myös varjoesittelijöitä näistä kaikista eri työpanoksista ja toivon, että jatkamme tällä samalla linjalla. Ja lisäksi haluaisin kiittää erityisesti sihteeristöä, ekonen sihteeristöä varsinkin. Haluaisin myös korostaa sitä, miten tärkeää oli 16.3. pidetty kuulemistilaisuus ja komission konferenssi 11. maaliskuuta ja sitten erityiskonferenssi, joka järjestettiin Lissabonissa 26.3. Kautta tämän prosessin on mielenkiintoista ja lohduttavaa nähdä, että on päästy yksimielisyyteen, vaikka asia onkin hyvin monimutkainen. Ja tähän konsensukseen on päästy, jotta saataisiin pankkialalle yhteiset säännöstöt. Näissä tärkeissä näkökohdissa haluaisin painottaa sitä, että kaikki sidosryhmät uskovat, että EUn täytyy nyt tarttua tähän historiallisen hetkeen ainakin kolmella eri tasolla. Ensinnäkin sen täytyy antaa uutta valtaa tälle uudelle valvonta-arkkitehtuurille. Toiseksi täytyy vahvistaa säännöstöä, joka koskee pääomaa. Ja kolmanneksi sen täytyy luoda tehokas kriisihallintaympäristö Euroopalle. Kaikki nämä alueet ovat kehittyneet ja minusta parlamentilla on ollut hyvin historiallinenkin rooli, kun se on pyrkinyt samanaikaiseksi oikean lopputuloksen. Toivottavasti tämä mietintö edesauttaa sitä, että voimme siirtyä kohti tällaista globaalia ympäristöä. Tavoitteena on luoda kunnianhimoinen, mutta realistinen ehdotus ja saada laaja pohjainen konsensus aikaiseksi poliittisten ryhmärajojen yli. Tässä suhteessa siis työskentelemään. Tällä hetkellä, kun tämä mietintöluonnos on jo saatavilla, niin en aio mennä moniin yksityiskohtiin, vaan haluan painottaa näitä neljää perussuositusta, josta ensimmäinen on se, että olemme menossa kunnianhimoiseen suuntaan, jotta voisimme luoda yhteisen päätöslauselman ja juridisen pohjan Euroopan unionissa – Matka on monimutkainen ja siihen kuluu paljon aikaa, mutta tästä syystä tuemme tällaista alhaalta ylöspäin metodologiaa, jota voidaan kehitellä tällaista eurooppalaista puitteistoa. Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että meidän täytyy rakentaa valvoja verkoston työtä ja laajentaa sitä. Meidän täytyy ottaa huomioon valtiovarainministeriöiden edustajien näkemykset ja ota huomioon tämä muistion sisältö, joka luotiin vuonna 2009, 2008. Tämä tulee tehdä uuden viranomaisen EPAMin puitteissa. Uusi verkosto kattaa sen, että luodaan yhteinen ohjekirjainen. Voidaan harmonisoida konkurssilainsäädäntö, voidaan ottaa käyttöön valvoja, viranomainen, jotta voidaan saada aikaiseksi varasuunnitelma. Ja lisäksi me emme hyväksy pelkästään tätä suunnitelmaa, vaan otamme käyttöön myös tehokkaan kriisihallinnan. Tämän avulla systeemisissä pankeissa voimme toimia läheisessä yhteistyössä kansallisten valvojien kanssa. Ja rajoja ylittävissä pankkijärjestelmässä valvojat yhdessä näiden vakausryhmien kanssa – toimii siis yhteistyössä. Näiden valvojien toiminta täytyy pohjauttaa kattavan riskisuunnitelman pohjalle, millä tarkoitamme niitä kvalitatiivisia elementtejä, jotka saattavat johtaa jopa tällaiseen luokitteluun, minkä avulla voidaan luoda vakaa ja avoin mekanismi. jonka avulla sitten mahdollista interventiosta päätetään. Tämä tyyppisten tekijöiden olisi osa tätä toimintasuunnitelmaa. Ja Kuten totesin aiemmin, kyseessä on visio ja pitkä matka. Näin ollen meidän täytyy aloittaa siitä, että keskitymme riskin suurimpiin keskittymiin, jota mitataan suuruusluokalla ja monimutkaisuudella. Ja tämä kattaa ensivaiheessa pienen ryhmän niin sanottuja systeemisiä instituutioita, jotka edustavat yli 70 prosenttia Euroopan pankkivaroista. Kyseessä on ryhmätekijöitä, joita täytyy käsitellä erillään, jotta voimme sitten pureutua niihin todellisiin kysymyksiin, joita meillä on tässä ensimmäisessä vaiheessa. Eli jos nämä systeemit pankit otetaan huomioon, ja tämä toinen su- suosituksemme, jotta interventio olisi toteutettavissa, niin meidän täytyy ryhtyä rakentamaan eurooppalaista pankkiyrityslainsäädäntöä, mikä sitten vähitellen täytäntöön pantaisiin ja hyväksyttäisiin pakollisena kaikkiin, kaikissa syste- systeemissä, pankeissa. Lisäksi valvojaryhmän toiminta systeemissä pankeissa on toinen elementti. Ja meidän täytyy mahdollistaa se, että Euroopan systeemisen riskin lautakunta ryhtyy sitten tutkimaan sellaista määritelmää, jolla voidaan määritellä systeeminen pankki, minkä tyyppisiä välineitä otetaan käyttöön, jotta meillä on selkeä ajatus siitä, mistä systeemistä pankissa on kysymys, kuten myös se, että esitän luettelo näistä instituutioista, jotka täytyy säilyttää Euroopan systeemisen riskin lautakunnan toimesta. Tietysti komission täytyy antaa hyväksyntänsä. Kolmas suosituksemme ottaa esille näiden interventioiden rahoituksen. On nimittäin hyödytöntä se, että meillä on interventiokapasiteettia, mutta ei siihen riittäviä välineitä. Siitä syystä me tuemme vakausrahaston luontia, joka on julkisesti valvottu, mutta rahoitetaan systeemistä pankeista. Lisäksi ehdotamme erillisten säätiöiden tai rahastojen luomista, jotta saadaan aikaiseksi selkeyttä ja rahoitusta saadaan välittömästi käyttöön ja voidaan myös uudelleen vahvistaa näitä instituutioita. Ja että nämä pitäisi erottaa DGSistä. Suuntaviivojen avulla voimme sitten tehdä näistä rahastoista hyödyllisiä ja niitä voidaan hallinnoida, tai siis näiden rahastojen soveltamista voidaan hallinnoida turvallisuutta, likviditeettiä painottavien säännösten avulla niin, että noita huomioon EUn pitkän aikavälin strategiassa. EU-raha siis jäädytetään ja hyödynnetään sitten, kun voidaan varmistaa se, että se investoidaan turvallisella tavalla, mikä merkitsee sitä, että saamme aikaiseksi välittömän likviditeetin. Neljäs suositus käsittelee päätöstämme esittää, jotta voitaisiin välttää liiallisia kustannuksia, byrokratiaa. Se, että Kompetenssien allokointi pitää tapahtua pankkiviranomaisen sisällä eikä uuden viraston luomisen avulla. Näin ollen me ehdotamme, että erittäin ammattimainen yksikkö luodaan pankkiviranomaiseen, jota voidaan sitten vahvistaa, jos näin tarve on kriisitilanteessa sitten yhteisesti kansallisten valvojen avulla. Tällä hetkellä ehdotamme, että emme siis luo mitään lisää byrokratiaa, mikä lisää monimutkaisuuksia tai taakkoja. Loppukommentteina toteaisin, että on totta, että meidän tulee välttää sitä, että tämä toimiala tukehtuu uusien säännösten tsunamiin. Ja on totta, että tämä on yksi niistä asioista, joka pitää pitää mielessä. Toisaalta on totta, että nyt tulee toimia, mikä merkitsee sitä, että parlamentin ehdotusten täytyy olla kunnianhimoisia, mutta niiden täytyy myös olla järkeviä ja niiden tulee myös vastata niihin tarpeisiin ja odotuksiin, joita edustamillamme ihmisillä on. Nämä näkökulmat ovat erityisen tärkeitä silloin, kun otamme sille vakausrahaston. Kustannusten täytyy jakautua pitkälle aikavälille. Ja lisäksi puolamme sitä, että tämän vakausrahaston täytyy myös ottaa huomioon säännönmukaiset pääomasuhteet, jotta ei aseta liikaa taakkaa systeemisille instituutioille. Tämä voidaan tehdä tietyn ajan puitteissa ja asiasta voidaan tietysti vielä keskustella. Ja luonnollisestikin ehdotus vaatii sitä, että meillä on korkeampi konsultaatiotaso. Taso. Olemme myös täysin tietoisia siitä, että tällainen nopea lähestymistapa systeemisissä pankeissa sen mukaista, mitä ehdotamme, saattaa aiheuttaa tiettyjä ongelmia. Esimerkiksi sen, että tällainen kahden kolmasosan lähestymistapa pankeille siitä, miten systeemisiä ne ovat. Ja että tässä luodaan tasaveroinen toimintaympäristö. Siitä voidaan tietysti vielä keskustella, mutta tämä toiseksi paras lähestymistapa on kuitenkin riittävämpi, jos sitä pidetään ensiaskeleena kun pyritään rakentamaan eurooppalaisempaa ympäristöä. Parlamentin ehdotusten suhteen meidän täytyy tarkastella näitä olemassa olevia aloitteita, varsinkin tätä mietintöä yhdessä sen roolin kanssa, mikä parlamentilla on minkä se myöntää viranomaisille. Ja haluaisin painottaa varsinkin sitä, että meillä on tämä pankki viranomaismietintö, jota kollegamme työ, työstää. Eli työtä tuota täytyy vahvistaa niin, että parlamentin kanta on johdonmukainen ja vakaa. Tällä hetkellä lähestyminen näyttää olevan mahdollista. Olemme työskennelleet yhteistyössä, varsinkin kun olemme pyrkineet toimimaan suhteessa teollisuuden vakausrahaston kanssa. Siihen sisältää myös muiden kollegoiden ehdotuksena No lopuksi luotan kaikki kollegoihin ja muihin elementteihin, joita juuri mainitsin, niin että tämä hetkinen ehdotus voi sitten saavuttaa lopullisen tavoitteemme, joka on vakauden vahvistaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen eurooppalaisessa rahoitusjärjestelmässä samalla ottaen elementtejä menneisyydessä ja estäen haittavaikutukset reaalitalouteen ja samalla turvaten veronmaksajien ja tallettajien aseman. Kiitoksia siis, että jaksoitte kuunnella ja jään odottamaan teidän panoksenne tähän tulevaan työhön. Kiitoksia. Elisa, I've already lost my list. No, I found it. No niin, kiitoksia. Hybner, saa seuraavan puheenvuoron, olkaa hyvä. Much, uh, Madam Chair, I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin onnitella Eliseä tästä mietinnöstä. Saman hyvin kunnianhimoinen mietintö ja voin tukea valtaosaa eli sen suosituksista valiokunnalle. Kuitenkin on muutamia kysymyksiä, jotka haluaisin ottaa esille, joita ei ole otettu mukaan mietintöön tai jotka mielestäni olisivat tärkeitä, jotta tätä mekanismia voidaan käyttää menestyksekkäästi rajat ylittävissä kriiseissä. Eli ensinnäkin katson, että meidän pitää käydä vähän syvällisempää keskustelua näistä ryhmän sisäisistä varansiirroista. Tällä hetkellä tilanne on se, että huonoina aikoina pankkiryhmän päämaja voi määrätä varojen siirtoja, ja nämä siirrot ovat mahdollisuutta siirtää varoja hyvin menestyvistä tytäryhtiöistä päämajaan – ja mikäli ei ole riittävästi varoja maksaa esimerkiksi sitten sen jälkeen velkoja. Eli tällä hetkellä velkojat ovat paremmin suojattuja päämajatasolla kuin toimipistetasolla, ja tämä kyllä sitten haittaa kilpailua sisämarkkinoilla, ja se on myöskin suosituksen yksi vastainen tässä mietinnössä, jossa todetaan, että tavoitteena on suojata tallettajat ja taata samanlainen kohtelu kaikissa jäsenvaltioissa. Eli en nyt tiedä, onko kaikkien jäsenvaltioiden intressit otettu riittävästi huomioon tämänhetkisessä ehdotuksessa. Meidän pitäisi luoda paremmat mekanismit, mitä tulee kustannusten jakoon, johtuen joidenkin ryhmän pankkien konkurssista, ja tähän asiaan ei vielä ole puututtu. Ja on olemassa riski, että tässä ehdotuksessa likviditeettiä saadaan lähinnä emoyhtiöistä, ja kriisin kustannukset sitten ohjautuvat näihin isäntä jäsenvaltioihin. No sitten räätälöityvät pankit, mitä tulee sitten maksukyvyttömyyteen. No, olisi vähän riskialtista luoda integroitu puitteistoa Euroopan tasolle. Ja tässä voitaisiin esimerkiksi harmonisoida toimintaa. Se ilmeisesti on myöskin se kanta, joka tulee esiin mietinnöstä. Tai sitten voitaisiin toimia EU-tasolla. Silloin tämä ryhmä katsottaisiin yhdeksi kokonaisuudeksi, eli kaikki velkojat saavat samanlaista kohtelua kaikkialla Euroopassa. No sitten toinen kommentti liittyy tähän eroon, jota on ehdotettu mietinnössä. Ero, joka tehtäisiin systeemisten ja ei-systeemisten rajat ylittävien pankkien välille. Kun käydään läpi kaikkia hyviä ja huonoja puolia, olen tehnyt sen johtopäätöksen, että tällainen erottelu on todennäköisesti loisi enemmän ongelmia kuin ratkaisisi niitä, vaikka käytetään määrällisiä kriteereitä, joilla määriteltäisiin, mitkä pankit ovat hyvässä asemassa ja mitkä eivät. No, tämän aika mielivaltainen prosessi kuitenkin. Ja tämä kriisi on myöskin opettanut meille nyt, että pankit, joita pidetään systeemisinä tai pankit, joita pidetään ei-systeemisinä, ne ovat olleet sitten systeemisiä ja nekin tarvitsevat pelastamista joka tapauksessa. Toisaalta, kun äh, jotkut pankit Muutamat pankit saavat tämän systeemisen leiman. Se antaa sen vaikutelman, että ne ovat tärkeitä rahoitusjärjestelmälle ja kävi miten kävi, viranomaiset tai tämä pelastusrahasto sitten käytetään niiden hyväksi. Ja niillä on hyvin suuri kilpailuetu tässä suhteessa muihin pankkeihin nähden. Eli tässä saattaa olla tämä liian iso kaatumaan syndrooma jälleen edessä. Eli mielestäni on järkevämpää soveltaa samaa järjestelmää kaikkiin rajat ylittäviin pankkiryhmiin, joko näiden haaratoimistojen tai tytäryhtiöiden kautta. Ja kun katsotaan, mitä nyt on tapahtunut, kriisi on selkeästi vahvistanut tämän luonnollisen tendenssin edistää pankkitoimintaa muissa jäsenvaltioissa. Ja yritinkin sanoa, että tämä on perusperiaatteen vastaista, joka liittyy siihen, että kaikkia tallettajia ja velkoja pitäisi kohdella tasavertaisesti jäsenvaltiosta riippumatta. Johtopäätös on myöskin se, että valvontalautakunnan pitää olla aktiivisesti mukana kriisinhallinnassa kaikissa rajat ylittävissä ryhmittymissä, ja näin voidaan välttää ongelmia. Mielestäni meidän pitäisi kohdella kaikkia rajatylittäviä pankkeja, olivat ne sitten systeemisiä tai ei, samalla tavalla. Ja sitten vielä lopuksi. Mielestäni nythän katsotaan lähinnä tulevaisuuteen, mitä voidaan tehdä tulevaisuudessa, mutta ehkä voisi olla hyödyllistä myöskin miettiä, miten pankit tekivät töitä ennen näitä toimia, jotka viime kädessä johtivat talouskriisiin. Ja OECDn viimeisestä raportista siellä on aika mielenkiintoisia kohtia, koska OECD ehdottaa, että palattaisiin vanhaan järjestelmään, eli että siirrytään universaalista pankkimallista tällaisen holding company-malliin, ja jossa olisi palomuureja eli pankkiryhmien välillä. Ja sitten voidaan analysoida kaikkia etuja sääntelijöille, kuluttajille ja myöskin pankeille itselleen – ja tällainen malli, siinä kaikki pankkiliiketoimet ovat sallittuja, mutta jokainen bisnesalue erotellaan omaksi yksikökseen ja sitten ne toimivat itsenäisesti toisistaan riippumatta. Ja kun ajatellaan näitä living willsejä tai varasuunnitelmia, tätä voitaisiin sitten soveltaa jokaisella bisnesalalla ja pankilla pitäisi olla tällainen living will, tällainen likviditeettisuunnitelma, joka olisi riippumaton muista, ja niin pitäisi olla yksityiskohtaisia, mutta varmaan on hyvin monta kunnianhimoista hanketta, jotka voidaan ottaa mukaan tähän järjestelmään. Mutta ongelmat yhdellä bisnesalueella eivät laajenisi muille alueille, eli tällainen tartunta olisi silloin pienempi. En nyt tiedä, miten voidaan ottaa mukaan tämä idea, mutta tämä on yksi väylä, jota kannattaa vähän tutkia. Ja lopuksi vielä sanoisin, että varjoesittelijänä oli ilo tehdä työtä Elisen kanssa, ja uskon, että näemme nämä haasteet samalla tavalla, ja haastehan on se, että saisimme aikaan järjestelmän, jolla voitaisiin hoitaa kriisejä ilman, että vaikutettaisiin kielteisesti pankkien toimintaan hyvin aikoina. Kiitoksia. Thank you, um, Kay. Kiitoksia sitten Kay. Thank you, Madam Chairman, and, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ja äh, edustaja Hybnerin jälkeen puhuminen on helppoa, koska hän sanoo paljon siitä, mitä minä olen kirjoittanut ylös, joten varmaan pääsen puhumaan hyvin lyhyesti. Haluaisin kiittää siitä työstä, jota tässä on tehty, ja ymmärrän kyllä, että pienille ja keskisuurille pankeille Euroopassa tämä periaatteessa toimii aika hyvin. Vaikka ajattelinkin, että konkurssilainsäädännön harmonisointi saattaa olla monen miinakenttä, jossa pitää luovia. Haluaisin keskittyä laajoihin globaaleihin toimijoihin, jotka jo ihan määritelmällisestikin toimivat yli rajojen, eikä minulla ole selvää millä tavalla he kuuluvat tähän. Ensinnäkin en ymmärrä, millä tavalla eurooppalainen valvontaviranomainen voi olla riittävän suuri henkilökunnaltaan, jotta se voisi itse asiassa todella hoitaa nämä työt tehokkaasti. Varsinkin kun otetaan huomioon, että ymmärrän, että yksi näistä suurista pankkeista, sillä oli päivittäisessä valvonnassa 60 henkilöä töissä. Ja tämän tyyppiset lukumäärät merkitsevät suurta henkilökuntamäärää. Tämä sama teema jatkuu myös siinä, että kun mennään globaalipankkiin, niin millä tavalla eurooppalainen sääntelijä tässä globaalien sääntelyiden kanssa, varsinkin silloin, kun kysymyksessä aasialaiset tai yhdysvaltalaiset toimijat, jotka ovat erittäin suuria eurooppalaisilla markkinoilla. Kun tämä valvontojen, valvojen ryhmä mahdollistaa konkurssitoimet EU-ssa, niin minulle ei ole selvää se, että miten tämä globaali yhteistyö toimii silloin, kun altistuminen on suurta sekä EU-ssa että muilla markkinoilla. liian suuri pelastettavaksi, liian suuri epäonnistuminen ei oikeastaan tule tässä esille. Tässä ei kyetä pelastamaan suurta toimia ja siitä syystä minusta meidän täytyy sisällyttää toisiakin toimia tähän, kuten esimerkiksi ne, joita on tänään käsitelty Financial Timesissa, jossa Paul Tucker on esittänyt ehdotusta ja kanadalainen sääntelijä on ehdottanut toisia toimia pankkialalle ja käsittääkseni Yhdysvaltain sääntelijä on ehdottanut sitä, että pankkit voivat tehdä sellaisia toimenpiteitä, joiden avulla saadaan aikaiseksi tilanne, jossa pankkien taseet tasapainottuu. Näin ollen ensimmäiset, jotka kärsivät, eivät ole yksittäisten maiden veronmaksajat. Millä tavalla voidaan pakottaa globaalipankki ottamaan osa tällaiseen järjestelyyn, eikä vain siirtymään toiselle toiminta-alueelle? Realiteettihan on se, aivan kuten edustaja Hybner mainitsi, että eurooppalainen tytäryhtiö eivät välttämättä mahdollista sitä, että varat voivat siirtyä emoyhtiöille silloin, kun on kriisi. vaikka eurooppalainen tytäryhtiö onkin ollut säännettynä, niin se ei ole estänyt pääoman siirtoa varsinkaan eläkejärjestelyissä niin, että pääoma on siirtynyt Euroopan ulkopuolelle. Tässä ovat kyseessä erittäin suuret asiat, silloin kun kyseessä ovat suuret toimijat. Ja en ole varma siitä, millä tavalla meillä esillä olevat ehdotukset edes osittain voivat vastata näihin erittäin hankaliin kysymyksiä niihin systeemisiin riskeihin, joita ne asettavat markkinoille sekä meillä Euroopassa että muualla maailmassa. Mutta keskisuurille pankeille tämä itse asiassa on oikein hyvä lähtökohta. Sitten Sven. Well, I uh, would also like to join... No, minäkin haluaisin kiittää Elisiä. Olen samaa mieltä ja valtaosa siitä, mitä on mietinnössä ja tämä peruslinjaus. No, en nyt toista niitä hyviä kohtia, joista on puhuttu. Erityisesti mitä tulee näihin emoyhtiö- ja tytäryhtiökysymyksiin. Ja puhuit niistä hyvin. Ja sitten ongelmat, jotka liittyvät siihen, miten määritellään systeemiset, ei-systeemiset pankit ja miten se voidaan tehdä täsmällisesti. No, tässä on miettimisen aihetta. No, kolme lisäkysymystä, jotka haluaisin ottaa työn alle Elisen ja muiden varjostelijoiden kanssa. Ensinnäkin tässä asiakirjassa ei nyt käy ihan selväksi tai liian riittävästi ilmi, että velkojat maksaisivat suuremman osan kuin mitä tällä hetkellä on tilanne monissa maissa silloin, kun näitä pelastusoperaatioita on suoritettu. No tietysti se on mukana tässä, mutta kyse nyt ei ole, sitä ei ole riittävän selkeästi otettu esille, kuinka pitkälti velkojien pitäisi olla vastuussa. Ja ennen kuin rahastoa otettaisiin käyttöön, no se on mielestäni tärkeä kohta. Sitten toinen kysymys, joka meistä on merkittävä. No, te mainitsitte OECDn asiakirjan ja keskustelun tästä pankkitoiminnasta tai että tästä näitä toimintaa eritellään pankin sisällä. Ja kriisin aikana nyt nähtiin, että vaara ei ole pelkästään se, että on liian iso kaatumaan, vaan myöskin se, millainen vaikutus isoilla pankeilla on poliittisiin prosesseihin. No tietysti eri tavalla eri maissa, mutta myöskin täytyy miettiä kokoa. Ja meidän pitäisi miettiä sitä, kuinka suuria haluaisimme pankkien olevan. Ja millä tavalla tämä järjestelmä kriisinhallinnassa auttaisi ja kannustaisi pieniä pankkeja ja lisäisi kilpailua markkinoilla sen sijaan, että hyvin suuret systeemiset ja poliittisesti vaikutusvaltaiset toimijat saisivat kaiken vallan. Eli meidän täytyy miettiä, millainen hinta täytyy maksaa rahastoon progressiivisesti. Eli tämä koko, koko kysymys on sellainen, johon täytyy palata silloin, kun puhumme CDF nelosen uudistamisesta. Ja siitä pitää puhua myöskin, kun mietimme tätä rahastoa, jota nyt on ehdotettu. Ja viimeksi, millä tavalla kilpailupolitiikka voisi olla vahvemmassa roolissa. Ja sitten kun keskustelemme amerikkalaisten kollegoidemme kanssa. Tietysti nämä, siellä on ehdotuksia. Ja mielestäni siellä tehdään osittain sama kuin täällä. Eli haluaisin keskustella siitä, onko vain systeemisesti merkittäviä pankkeja vai olisiko suuria rahastoja myöskin, jotka kuuluvat tähän kategoriaan. LTCM jälkeen nähtiin ESMAN mietinnössä käsiteltiin mahdollista eurooppalaista rahastoa. Sekin oli mukana siis espan mietinnössä. Ja siksi meidän pitäisi vähän syvällisemmin keskustella, kuinka pitkälti nämä pitäisi kytkeä toisiinsa mietinnössä. Joten kiitoksia ja sitten odotan innolla tämän työn jatkamista. <coughs> right, thank you. Um, I'll read out the... Kiitoksia. Seuraavat haluat vielä puhua. Eli jos et ole siellä, niin voitte vielä ilmoittaa. Eli täällä on... Astrid Lulling, Provence Beres, Peter Skinner, Antolin Sanchez, Prezado, Jürgen Klut and myself. Any, anybody else? Haluatko joku muu vielä puheenvuoron? Ei. No niin, eli Vikin sillä seuraava. My, my questions are all slightly about what... Niin, kysymykseni koskevat sitä, mitä voidaan tehdä ennen konkurssia, jotta voitaisiin tehdä konkurssista epätodennäköisempi. Mielestäni olette tehnyt erinomaista työtä, kun olette yhdistänyt useita niistä asioista, joita on viime kuukausien aikana otettu esille. Tästä ensimmäisestä kohdasta ne käytte läpi hyvää luetteloa tavoitteista ja haluaisin varmistautua siitä, että me Aloitamme siitä, että miksi me tarvitsemme rahoitustoimiala ylipäätään. Me tarvitsemme pääomaa saantia ja meidän täytyy lieventää riskejä. Tätähän pankit nimenomaan tekevät. Eli jos lähdetään siitä, että pitää muistaa se, mihin me pyrimme. Tässä ne kaikkien lainantajien luokitus. Ja on selkeä, että, selvää, että yhdessä lainottajan luokassa – niin halutaan ehkä, että pk-yrityksiä kohdellaan eri tavalla kuin taas tukurahoittajia tai muita. Ja jos tarkastellaan sitä, millä tavalla eri luotettajia kohdellaan, niin täytyy katsoa sitä, mitä riskejä halutaan lieventää ja kenen pitäisi ottaa riskejä. Eli nämä tukkulainottajat, niiden ei tulisi saada valtion takuita, vaan niin tulisi ottaa riskit. Puhutte harmonisoinnista ja konkurssilainsäädännöstä. Ja kollega Hybner esitti hyvän näkemyksen eh, noista käteissiirroista ja varainsiirroista, joita tehdään ennen konkurssia ja suurista ongelmista, jotka ovat rajoja ylittäviä. Ja mietinpä vain, että voitaisiinko aluksi tarkastaa tällaisia suositumusaikoja. Eli jos vaikka yritys on menossa konkurssiin, niin voitaisiin tarkastella jälkikäteen sitä, mitä maksua ei olisi pitänyt tehdä ja asettaa tällainen suositumusajanjakso. Ja tässä suhteessa voisimme ehkä ottaa. No tämä riskitaulukko sitten jokaisen valvon tulisi joka tapauksessa näitä riskejä valvoa. Ja en tiedä, olisiko tämmöistä liikennevalojärjestelmästä, se saattaisi olla yli yksinkertaistamista, olisiko siitä välttämättä hyötyä. Eli jos punaista valoa näyttää yhdellä alalla, niin se ehdottomasti tietysti merkitsisi, että on menty liian pitkälle. pääomavaatimusdirektiivi artikla 136, katsoin sitä, siinä puhutaan siitä, että sääntelyllä pitäisi antaa lisävaltuuksia. Sääntelyllä tarvitsee ollakin lisävaltuuksia, mutta 136 direktiivissä puhuu vain mistä hyvästä rikkomuksesta pääomavaatimusdirektiivissä. Ja jos tämä pitkä luettelo nyt sitten tuolla pääomavaatimusdirektiivissä voisi johtaa selkeämpään epävarmuuteen – Varmaankin haluttaisiin silloin ottaa tämä julkisen kontrolliin, jos pieniä rikkomuksia on ollut tietyllä alalla. Eli jos tämä pääomavaatimusdirektiivin sisältö sitten toistuu muualla maailmassa ja me, meillä on erilaisia sääntelyitä Euroopassa ja anna meille eri valtuudet globaalissa pankissa, niin se saattaa aiheuttaa lisää epävarmuustiloja. Joten täytyy varmistautua siitä, että tämä toimii myös muualla maailmassa. Kiitoksia, Astrid. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin onnitella Roa Ferreira hänen tekemästään työstä. Se on erittäin hyvä pohja pohdinnoille. Haluaisin omalta osaltani nyt tuoda esiin joitakin kohtia, joita olisi syytä vielä täsmentää. Oma maani Luxemburg on joutunut vuoden 2008 taho, talous- ja rahoituskriisin alle Dexian ja pelostaminen, Fortis, tapaus ja muut ovat tapauksia, jotka käsiteltiin kiireellisinä rajat ylittävällä tavalla, mutta minun mielestäni joitakin opetuksia tästä tapahtuneesta olisi vedettävä. Ensinnäkin olisi pyrittävä pidemmälle menevään harmonisointiin ja suunnitella Euroopan tasoisia pankkikriisin ratkaisujärjestelmiä. Tästä olemme varmasti kaikki yhtä mieltä. Konkreettisesti olisi varmistuttava siitä, että emoyhtiöt, tytäryhtiöt ja sivutoimistot olisivat kaikki samalla viivalla ja niitä kohdeltaisiin samanarvoisesti. Mitä se tarkoittaa? Tällä hetkellä vuoden 2008 kriisi osoitti aivan riittävällä tavalla sen, että emoyhtiöt joihin kohdistuu jännitteitä, toimivat eh, todellisina imureina ja pyrkivät eh, mahdollisimman paljon eh, imemään itselleen tytäryhtiöiden varoja. Tämä on melkein välttämätön seuraus, mutta mikäli, mikäli jokin näistä tytäryhtiöistä menee konkurssiin ja näin on käynyt, niin valitettavasti ei voida sulkea pois, että tämä johtaisi siihen, että tytäryhtiöiden ja sivutoimistojen varat häviäisivät velkojen ulottumattomiin. Ainoastaan emoyhtiön velkajat voivat toivoa saavansa takaisin osan omaisuudestaan. Tämä on tilanne, joka on äärimmäisen syrjivä ja täysin epäoikeudenmukainen, niin kuin kollegani Hybnerkin täällä jo sanoi. Rome eh, Ferreira suosittelee, että kohdeltaisiin samalla tavalla jäsenvaltioiden välillä näitä, näitä elimiä. Uskon, että olisi vaadittava eurooppalaisia oikeudellisia puitteita ma- pankkien maksu- kyvyttömyystilanteessa tarvittaisiin puitteet, jossa pankkeja käsiteltäisiin samoissa puitteissa ja, ja joissa emoyhtiöt, tytäryhtiöt ja sivutoimistot asettaisiin samalle viivalle. Minulle tämä on aivan keskeinen kohta ja olinkin tyytyväinen, kun kuulin, että muutkin kollegat suhtautuvat samalla tavalla. Toinen kysymys, tarvitaanko täydellistä harmonisointia Euroopan tasolla? Pitäisikö ottaa käyttöön 28. järjestelmä, joka korvaisi kansallisen lainsäädäntöön konkurssiasioissa. Minulla ei ole tähän mitään valmista vastausta. Minusta molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia, mutta on aivan varmaa, että, että tällä lailla olisi toimittava. Sitten kysymys, joka koskee systeemisiä pankkeja. Siihenkin muut kollegat ovat täällä jo viitanneet. Haluaisin esittää siitä seuraavan huomion. Aivan Rova Hybnerin tavoin olisi erotettava toisistaan systeemiset, niin siis olisi pohdittava, onko toivottavaa erottaa toisistaan systeemiset ja ei-systeemiset pankit. Voi olla, että jotkut pitävät erottelua tarpeellisena, mutta se on hyvin vaikea toteuttaa. Minkä kriteerin perusteella näin toimittaisiin. Tämä ei ole mitenkään yksinkertainen kysymys. Jos menemme tähän suuntaan, saamme sääntelyä systeemisiä pankkeja varten yhtäältä ja sitten toisaalta sääntelyä pankeille, joilla on rajat ylittävää toimintaa. Suoraan sanottuna minä en usko, että tämä olisi oikea tie. Itse asiassa melkein pankkeihin. kaikilla pankeilla on systeemistä merkitystä. Meidän olisi pikemminkin suosittava eurooppalaisia puitteita, joita voidaan soveltaa kaikkiin pankkeihin, rajat ylittäviin pankkeihin. Minun mielestäni tämä olisi yksinkertaisempaa ja viisaampaa. Sitten lopuksi vielä tästä, tästä ongelmien ratkaisuyksiköstä, jossa ratkaistaisiin rahoituslaitosten maksukyvyttömyysongelmat er- Ferraran mietinnössä pyydetään, että perustetaan tällainen erityinen yksikkö Euroopan pankkiviranomaisen yhteyteen. Minä pohdin, onko tämä hyvä lähestymistapa. Pankin konkurssihan on seurausta valvojien vajavaista toiminnasta. Tämähän nähtiin myös Konstantsen kuulemistilaisuudessa. Pitääkö nyt jotenkin kun jollekin epä, näille op, epäonnistuneille antaa likvidaation valtaa? Minun mielestäni olisi järkevää, että meillä olisi riippumaton elin tai hallinnoija, joka olisi vielä nimitettävä. Näin ehkä voitaisiin välttää eturistiriitoja en nyt tällä hetkellä halua sanoa tämän enempää. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia, sitten Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia e- Elisa Ferreiralle. Tietenkin tämä on tärkeä asia, jota täällä käsittelemme. On varmasti hyödyllistä, että nyt kun käsitellään näitä muita näkökohtia, jotka Ferreira mainitsi, jotka kuuluvat tähän valvontapakettiin, ja kun käsitellään myös sääntelyn seuraava mahdollista vaihetta, on hyödyllistä käsitellä tätä kolmatta asiaa jo täällä Euroopan parlamentissa. Jacques de la Rosière mainitsi sen selkeästi, kun hän Barroson pyynnöstä pohti tätä valvontapakettia ja selkeästi tuolloin tun- ymmärrettiin, että jos haluamme, että järjestelmä toimii hyvin, pitää tietää, mitä kriisitilanteessa tapahtuu. Ei pidä vain keskittyä kriisimahdollisuuteen sääntelyssä, mutta jokapäiväinen toiminta toimii hyvin ainoastaan, jos tiedämme, mitä kriisin sattuessa tapahtuu. Ja toistaiseksi EU-ssa meillä on aika vähän välineitä. On erittäin hyviä, että Euroopan parlamentti nyt viivyttelemättä osallistuu tähän keskusteluun kaikki asiat liittyvät toisiinsa niin tiiviisti, että minulla on tässä yksi huoli. Kun nyt katsomme komission lähestymistapaa, niin sehän on tavallaan vertikaali, eli otetaan yksi ajatus, niitä tulee yksi joka päivä, sitten katsotaan, mitä, miten se toimii ja koitetaan saada ajatukselle siivet. Mutta jossakin vaiheessa on käytävä keskustelua ja neuvoteltava asioista. Pankit eivät ilmeisestikään pidä juuri ehdotuksesta, jonka mukaan lis- lisättäisiin heidän, niiden pank- pääomavaatimuksia. Mikäli ne eivät halua sitä, niiden olisi hyväksyttävä tällainen vakausrahasto tai ongelmien eli jota hyödynnettäisiin silloin, kun ne ovat ongelmissa, mutta tällaista keskustelua ei käydä missään. Sanotaan, että G20-ryhmä kyllä keskustelu siitä, siitä, mutta eihän siellä huolehdita meidän asioistamme juurikaan. Ja sitä paitsi G20-kokouksen jälkeen palataan koteihin, eikä kukaan, koteihinsa eikä kukaan vielä seuraa tilannetta. Ei välttämättä tapahdu mitään, kaikki vaan ajatella, että G20-prosessi on hieno me nyt ryhdymme keskustelemaan tästä tavasta ratkaista kriisejä. Meidän olisi selkeästi ymmärrettävät asiat liittyvät toisiinsa. Joko pankkien on hyväksyttävä se, että ne vahvistavat omaa sääntelyään, ja tässä tilanteessa kriisin sattuessa pankit eivät ole niin haavoittuvia, eikä niiden tarvitse niin paljon osallistua mihinkään pelastusrahastojen luomiseen, mutta, miksi, mutta mikäli ne eivät halua vahvempia konsolidoituja pääomavelvollisuuksia, koska ne ovat niille kilpailu haittaa amerikkalaisten suhteen ja se merkitsee niille myös tietyn tyyppisiä riskejä, niin siinä tapauksessa niiden on hyväksyttävä keskustelu tästä pelastusrahastosta. Tämä on ensimmäinen asia, jonka halusin ottaa esille. Sitten toinen asia se liittyy pohdintaan, jota useammat kollegat ovat tälle käyneet, ja josta olen aivan hyvä, aivan samaa mieltä. Mikä on nimittäin systeeminen pankki? Tämä on aika, aika äh, jännittävä asia. Näyttää siltä, että Euroopan keskuspankki ennen kriisiä olisi sanonut, että 40 pankkia on kriittisessä tilanteessa. Kriisi kuitenkin osoitti, että ongelma ei välttämättä ilmen, ilmene näissä rakenteissa. Islannin tapausta olisi tutkittava tarkkaan. Myös Irlannin tapaus on tässä esimerkillinen. Yhdessä maassa ongelmat voivat johtaa sellaisiin pääomavirtauksiin, jotka eivät ollenkaan liity näihin pääomavaatimuksiin ja jotka edellyttävät eurooppalaisia ratkaisuja, rajat ylittäviä ratkaisuja. Mitä ei niinkään kiinnosta se, onko tämä pankki, joka on aloittanut menettelyn, onko se läsnä 15 valtiossa, vaan meitä kiinnostaa pikemminkin se, minkälaisia vaikutuksia sillä on Euroopan markkinoille ja tässä tilanteessa systeemisen ja ei-systeemisen pankin eri, erottelu ei ehkä ole niin tärkeää pohdin tätä. Sitten tästä, tästä arviointitaulukosta, jonka kautta arvioidaan näitä palkkeja. Minun mielestäni meidän on toimittava radikaalimmin, pohdittava mistä, mistä oikein puhumme. Haluaisin, että esittelijämme veisi vähän pidemmälle tämän argumentin, kun hän täsmentää argumentteja ja vertailukelpoisuutta. Nämä stressitestit on hyvä väline, mikäli uskomme stressitesteihin kriisin ennustamisessa, niin siinähän on kysymys siinä, että tulostaulukon sijaan todetaan, mill, mitkä on pankin kyvyt vastata tiettyihin odottamattomiin tilanteisiin. Konkurssi asioista olemme varmasti hyvin paljon yhtä mieltä. Tiedämme, tietenkin, että tehtävä ei ole helppo. Sitten vielä pari viimeistä huomiota. Ensinnäkin jälleen kerran tässä palapelissä, missä ratkaisut eivät ole mitenkään selviä. Puhun nyt myös kriisvaliokunnan nimissä. Minulla on yksi huoli. Jos joka kerta katsomme lainsäädäntöä vain, niin pitää mielessä yksi tavoite, unohdamme sen, että tärkeintä on varmistaa Euroopan unionin tasoiset pitkän aikavälin investoinnit kilpailivien ehdotusten välillä. On muistettava tämä vakausrahasto riskialttiille isoille pankeille, mutta samaan aikaan täällä on ajoitus talletusjärjestelmien takeista – Nämä on tärkeää säilyttää rinnakkain. Muista, mitä esittelijä ehdotti, mutta on vielä varmistettava, etteivät pankit sano, että molempia ei voida tehdä. Perussokkeli koskee sitä, että meidän on harminoisoitava ja määriteltävä Euroopan tasolla pank- talletustakeet. Muistan, muistutan hyvä puheenjohtaja siitä, että kun meillä on viime, oli viime, viime vuonna nostimme talletustakeita, pyysimme komissiolta konkreettista ehdotusta koskien talletustakeiden harmonisointia. Minusta olisi äärettömän tärkeää painostaa komissiota tässä asiassa. Meidän pitää saada ehdotuksia siitä asiasta. Sitten vielä viimeinen pohdinta vakausrahaston rahoituksesta. Minusta on aivan keskeistä varmistaa se, että tässä talletuspankit eivät jää huonoon asemaan. Että riskitoiminta ja systeemien, rajat ylittäviä systeemisiä riskejä helpommin aiheuttavat tekijät otetaan huomioon. Tämä koskee palkkausjärjestelmiä ja trading book järjestelmiä, joita on pidettävä tässä aivan erityisesti silmällä. Okay, uh, Pete. No niin, sitten Peter. Um, thanks to Elise. Kiitoksia Eliselle erinomaisesta mietinnöstä ja ponnistuksista, jotka tuovat esiin näitä kysymyksiä. Jotain tällaista ihan selvästi tarvittiin ja tämä on hyvissä käsissä. Tämä nyt nähdään näistä suosituksista. Tämä vie sinua nyt hiukan eri suuntiin samanaikaisesti, mutta on kuitenkin hyvä kuulla esimerkiksi Pervanchilta tästä riskipohjaisesta lähestymistavasta, joka liittyy vähän Solvensi kakkoseen. Ja ehkä siihen pitäisi liittyä, koska bisnesmallit ovat erilaisia. Pankkiala on erilainen kuin vakuutusala ja sitten on monia muitakin aloja näissä pääomakysymyksissä. Ja olen nyt kuullut täältä, että nyt pelätään, että hyppäämme hyvin nopeasti. Emmekä mietä, mitä vakausrahastolla pitäisi tehdä. Eli meillä on tässä työtä tehtävänä ensi vuosina, että saamme kaikki asiat kuntoon, mutta tietysti tämä, meidän pitää keskittyä pankkialaan. Se on ihan selvää. Ja sitten tämä aikataulu mielestäni on aivan oikea. Eli ehdotus komissiolta vuoden 2011 loppuun mennessä ja sitten työ olisi parlamentissa tehty sitten sen jälkeen. Meidän ei nyt pidä uskoa, että meillä on tämä heijastuisi heti keskustelussa seuraavina vuosina, mutta tämä on hyvä lähtökohta ja nämä ovat periaatteet, joista voidaan pitää kiinni. Mutta haluaisin kysyä, no keskitymme siis pankkialaan. Me tiedämme, että pankkiala on aiheuttanut monia ongelmia. Myöskin pääoma- ja vakuutusmarkkinat on mainittu ja nekin ovat kärsineet kriisistä samalla tavalla, mutta sitten syy ja seuraus, oliko se sama? No me näemme että nämä vaikutukset ovat erilaisia. Esimerkiksi pää, pääomamarkkinoilla on ollut ongelmia. Ja meidän täytyy tehdä siis ero näiden välille. Tässä puhutaan yleisestä rahastosta ja sanot, että se on yleinen rahasto. No, täytyy muistaa, mistä oikeasti puhutaan tästä systeemisestä osasta rahoitus- ja pankkialaa. Parlamentissa pitää myöskin keskustella siitä, kuinka paljon annetaan painoa tälle mietinnölle tässä aikataulussa. Kun puhutaan EBAsta, ESMasta ja opasta näistä kolmesta viranomaisesta, meillä on näkyvissä selkeästi se, että nämä mietinnöt pitää liittää näihin kysymyksiin. Minä pitäytyisin sinun aikataulussasi. Meillä pitää olla kunnollista keskustelua tästä parlamentissa, eikä vain sellaista, joka on tempaistu ilmasta. Jos me hyväksymme tämän, niin sitten Tämä voisi olla johtolankamme. Ja sitten, jos puhutaan tästä pelastusrahastosta, sen pitäisi johtaa siihen, että ei oteta mukaan tarkistuksia, jotka sitovat meitä joihinkin viranomaisiin. Ja on tärkeää, että meillä on tämä aikataulu ja suunta. Me emme ole vastuussa, mutta meidän täytyy osoittaa johtajana, että me haluamme puuttua näihin ongelmiin. Koska sitten on tämä moraalinen ongelma tai tämä peloton asenne joissain pankeissa, että niillä on jotain, johon ne voivat tukeutua, vaikka bisnesmalli ei toimikaan. Että siellä on pääomaa muilta pankeilta. No ei se riitä. Meidän pitäisi olla näissä kysymyksissä hyvin varovaisia. Ja tämä ex ante maksu, niin oliko tämä maksu, siis tästä pitää nyt puhua, ja tästä ihan kunnolla keskustella. Joten. sitten Tämä on minusta erittäin tärkeää. Amerikkalaiset, jotka kävivät täällä Paul Jokin Joskin, hän kysyi, että mikä on systeeminen riski, onko se sellainen, mitä voidaan men- menneisyydestä mitata, mutta jota ei voi ennustaa. No se on kyllä ihan oikein todettu. Puhutaanko tässä nyt rajat ylittävistä pankeista? Meillähän oli tämä Islannin tapaus, mutta myöskin Lan- Saksan Landesbankki, sillä hän oli hyvin katastrofaalinen taloustilanne Northern Rock yhdistyssä kuningaskunnassa. Se ei ollut mukana rajat ylittävässä toiminnassa, mutta se kuitenkin vaikutti hyvin merkittävästi brittitalouteen. Eli meidän täytyy miettiä, mihin suuntaan haluamme edetä. Ja meidän täytyy muistaa nämä ennen kuin lähdemme sitomaan itsemme mihinkään uuteen rahastoon. No sitten pankit. Tällä hetkellä jotka ovat tytäryhtiöitä EU:ssa ja jotka ovat nielleet muita tytäryhtiöitä, vaikka niissä ei, maissa ei ole riittävästi pääomaa. Ja siellä luotetaan oman pankkiryhmän pääomaan, eikä sääntelijät ole puuttuneet tähän riittävästi. Tähän pitäisi myöskin puuttua nyt, tai pidä unohtaa. Tämäkin pitää hoitaa ja uskon, että jos saamme kunnollista palautetta todellisuudesta, niin näitä varoja voitaisiin käyttää väliaikaisesti ja siinä tapauksessa olemme menossa täysin oikeaan suuntaan. Kiitoksesta Antolin. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin onnitella Elisa Ferreira. Minusta hän on tehnyt meille erittäin hyvän, hyvin jäsennellyn mietintöehdotuksen. Olemme jo voineet jostakin kysymyksestä keskustellakin ja kiitän siitä. Tässä on kolme pilaria, sääntely, valvelu ja kriisiin vastaaminen. On selvää, että kriisissä emme voi enää ajatella itse sääntelyä ja mm, sääntelyä sirpailoitunutta sään, valvontaa vanhan kriisin hallintatapa. Olen aivan yhtä mieltä esittelijän ehdotuksesta. Tarvitsemme puitteet kriisiin vastaamiseen meidän on pohdittava, kuinka mm, taataan investoijien, talletusten tekijöiden, veronmaksajien ja muiden edut. Emme voi toimia järjestelmässä, jossa Jotkut harvat aina käärivät edut ja toiset maksavat viulut. Meidän on toimittava myös johdonmukaisesti eri jäsenvaltioissa. On tarpeen, että meillä on Euroopan tasoisia ryhmiä, jotta tiedämme, mitkä on kaikkien ryhmien vastuut. Näin voimme myös hyötyä eri ryhmien edustajien määritellä selkeät vastuut. Tarvitaan tähän selkeät kehykset ja varasuunnitelmat, säännöt sillä, koska varasuunnitelmat otetaan käyttöön millaisia nämä stressitestit ovat, millaisia parametreja meidän olisi tunnistettava. Tästä kaikesta olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Sitten hän puhuu myös systeemisistä pankkeista. On olemassa systeemisiä riskejä, mutta uskon, että on myös systeemisiä pankkeja. Meidän pitäisi pystyä tunnistamaan ne. Haluaisin nyt todeta vain sen, että jos nyt pyrimme tunnistamaan systeemiset pankit, niin minusta meidän pitäisi pyrkiä toimimaan monenkeskisen menettelyn kautta niin kuin G20-ryhmässä. Tämä ei tarkoita eurooppalaisen näkemyksen unohtamista. Uskon, että meillä on oikeus pitää täysin eurooppalaisia kriteerejä, mutta niiden ei pitäisi olla yhteen sopimattomia monenkeskisten kriteerien kanssa. Meidän pitäisi välttää yksipuolisia, liian varhaisessa vaiheessa esitettyjä aloitteita, meidän olisi pikemminkin pyrittävä monenkeskisiin vastauksiin ja samanaikaisesti pohdittava sitä, kuinka käsittelemme ongelmia eurooppalaisesta näkökulmasta. Samaan aikaisesti olisi toimittava molemmilla kentillä, niin hän esittelikin näyttää tekevän. Sitten puhutaan eurooppalaisista vakausrahastosta. Puhutaan siitä, kuinka se eroaa talletusvakuusrahastosta. Talletus ta rahastot ovat toimineet myös järjestelmän uudelleenjärjestelyssä. Pankkin uudelleenjärjestely on ollut helpompaa kuin talletusten palauttaminen. Meillä voisi olla tällaisia rahastoja, jotka ovat samalla uudelleenjärjestelyrahastoja. Edelleen kun meillä on kahdenlaisia pankkeja, investointipankkeja ja talletuspankkeja, niin minun mielestäni yksi syy, joka johti kriisiin, jo, johtui investoijien suojan vähäisyydestä. Tästä syystä tarvittiin uudenlaisia suojaa järjestelmiä, jotka ovat täysin järjestelmän ulkopuolisia. Tarvitaan investoijien suojajärjestelmiä. Se olisi hyödyllistä ja näin vältyttäisiin siltä, että, että kriisin koittaessa aina julkisista varoista paikattaisiin äh, rikki menneet astiat. Vaikka meillä olisikin va- systeemisen vakauden rahasto, jolla vastataan systeemisiin riskeihin, pitäisi välttää se, että meillä olisi eri tasoisia tahoja. Tahojen on vain keskityttävä eri tahoihin, talletuksiin, investoihin tai systeemiriskeihin eri parametrien kautta, joissakin tapauksissa on lisättävä likviditeettiä, ja toisessa vältettävä syklin mukaista toimintaa ja niin edelleen. Tämä, nämä ovat asioita, jotka minua huolestuttavat kilpailumielessä. Sitten Klute. Mm. Ich Kiitoksia. Haluaisin puuttua vielä Hybnerin puheenvuoroon. Hän puhui OECDn raportista. Minäkin olen tarkastellut sitä ja se oli mielestäni hyvin mielenkiintoinen, mitä siinä on todettu näistä kriisin syistä. Ja mitä sitten ehdotettiin, OECD siis ehdottaa, että nämä yrityspankit ja investointipankit yhdistettäisiin. Ja siinä syynä on se, että ne pankit, jotka jo nyt eivät olleet mukana investoinnissa, ovat selvinneet hyvin kriisistä ja monet pankit ovat tässä ryhmässä. Ja sitten meidän täytyy miettiä näitä kriisin syitä ja se on nyt selvästi nyt tärkeä tekijä tässä kriisin ratkaisussa. Ja pyytäisin, että myöskin tämä aspekti otetaan mukaan. OECD on hyvin vakavasti otettava elin. Ja sitten tämän pankkien luokittelu koon mukaan. No siitä puhutaan ainakin epäsuorasti. Eli jos pankki jaetaan tällä tavalla niillä, että näillä aloilla toimitaan erillisesti, mitä tulee vastuuskysymyksiin. Tällä tavalla voitaisiin vähän rajoittaa pankkien kokoa. Ja tietysti tässä on puhuttu myöskin systeemin kannalta tärkeistä pankeista. Ja meidän täytyy miettiä vähän, millaista merkitystä kaikilla pankeilla on. Eli nämä aspektit pitäisi vielä ottaa mukaan ja niitä tarkastella tässä mietinnössä. Kiitos. And Sylvie. Sitten Silvi. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, että tulin myöhään. Olin muualla. Jumissa haluaisin viestittää Ole Schmidtin asioista. Hän pyysi puhumaan puolestaan. Henkilökohtaisesti haluaisin puhua tästä systeemistä riskeistä. Tätä asiaa pohdittiin, kun perustettiin eurooppalaista systeemisten riskien ryhmää ja on todettu, että systeemiset riskit on aika vaikea määritellä. Voidaan unohtaa helposti jotakin tai lolle porsan reikiä lainsäädäntöön. Se olisi melkeinpä vaarallisempaa kuin jättää Nyt Tämä määritelmä minun, mielestäni meidän on oltava aika varovaisia tässä. Sitten Ole Smithin puolesta, joka ei voinut siis tulla tänään paikalle. Hänkin on yhtä mieltä tästä erottelua tehty, vaan jär- sama järjestelmä olisi sovellettava kaikkiin rajat ylittäviin pankkeihin. Hän tietenkin kiittää Roa Ferreira mietinnöstään, ehkä olisi tästä pitänyt aloittaa. Minäkin kiitän siitä, hän on aika paljon yhtä mieltä lähestymistä vastaan, josta komissiolta pyydetään ennen vuoden 2011 loppua parlamentille puitteet kriisinhallinnasta. Hän on yhtä mieltä siitä, että tarvitaan vähimmäismäärä yhteissääntöjä ja minäkin olen yhtä mieltä siitä, että yhdessä pohdittaisiin maksukyvyttömyys- ja konkurssisääntöjä. Edelleen hän viittaa siihen, että on tärkeää, että veronmaksajat eivät enää joudu maksamaan. Hän viittasi myös Ruotsin tilanteeseen. Ruotsin tilanne on aika kiinnostava kriisivaliokunnassa. Käsiteltiin sitä, siellä on selvitty aika kiinnostavalla tavalla kriisistä 80-90-luvuilla. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Siinä olivat kaikki puheet paitsi minä. Eli minäkin pidän tätä eilisen mietintöä hyvänä. Kun alkaa tarkastella tätä alaa. Sieltä löytyy enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja puhuin tästä komission kuulemisesta. Ja hän tietää minun kommenttini tästä insolvenssista, jota nyt en toista. Mutta dilemma on nyt se, että meidän pitää nyt olla kunnianhimoisia tulevaisuuden suhteen, mutta samalla meillä pitäisi löytää nopea ratkaisu. Ja se, että pyydämme jotain komissiolta ensi vuoden loppuun mennessä, kun ajatellaan näiden, näiden asioiden kokoa, niin se on aika nopea ratkaisu. Ja meidän pitää löytää nyt tasapaino. Jos nyt mietimme tätä tasapuolista kohtelua, jonka monet ottivat esille, No tätähän käsiteltiin jo Solvenssi kakkosen osalta. Emmekä saaneet sitä ihan päätökseen. Ja usein olen ajatellut, että me osoitimme silloin tietä näitä likviditeettisuunnitelmia kohtaan. Ja ajatus, joka minulla oli, kun teimme työtä solvenssi kakkosen osalta, oli se, että tämä varojen oikeudenmukainen jako ajan mittaan – konkurssitapauksissa on suurempi kuin se, kuka saa mitä silloin, kun on kuollut. Asia oli monimutkaisempi, vähän niin kuin perintöverosuunnittelussa. Siellä pitää toimia varhaisessa vaiheessa. meidän täytyy miettiä, millaisia siirtoja toteutetaan, kun on vielä terveenä. No, tästä tulee vaikeaa, eli varmaan on ihan oikein, että aluksi meidän pitäisi luoda 28. järjestelmä pelkästään pankeille, koska muuten meillä on vähän liian suuri tehtävä edessämme. Mutta pitkällä aikavälillä on ihan naurettavaa, että voimme odottaa, että meillä on sisämarkkinat, yhteismarkkinat, mutta meillä ei ole mitään kunnollista mekanismia rajat ylittäville maksukyvyttömistilanteille. Tämä on valtava puuttuva linkki ja meillä pitää olla kunnianhimoa puuttua tähän ja meidän pitää toimia tässä kysymyksessä. No sitten tämä pelastusrahasto. Jos meillä on tällainen rahasto, monet ihmiset puhuvat siitä ja se todennäköisesti toteutuu, silloin pitää olla sakko, jos käyttää niitä. Muuten meillä on suuria riskejä ei joko ennen kuin voi käyttää niitä tai samalla kun ne saa käyttöönsä, pitää olla jotain, joka tapahtuu niille ihmisille, joiden pitäisi ottaa riskejä pankeissa. Ja kuten jotkut totesivat, tällaiset pääomamekanismit saattavat vaikuttaa hyvin houkuttelevilta. Ja myöskin se, eli se mitä sanoit tästä, näistä pelastusrahastoista, itsestään, eli nekin lasketaan pääomaksi. Eli meidän ei pidä ottaa liikaa pankeista ja samalla pyytää, että siellä olisi enemmän pääomaa. Minusta vähän tuntuu, että tässä on jotain epäjohdonmukaista, koska nyt sanotaan, että me haluamme uuden tyyppistä pääomaa, muutettavissa olevaa pääomaa. Ehkä tämä pelastusrahasto olisi myöskin pääomaa. Ja sitten katsotaan, mitä tehdään sitten pääomavaatimusten direktiivissä. Siellä ollaan hyvin pitkällä siitä, että olisi vähän eksoottisempaa pääomaa, ja tämä yritetään pitää hyvin yksinkertaisena. Ja tässä on nyt kysymys, jota pitää tarkastella ja vähän pohdiskella, onko meillä kaikkia ratkaisuja sen suhteen, mitä Baselissa tehdään pääomalle. Mutta se on sitten pitkän ajan ongelma. Ei voida luoda tällaisia eksoottisempia kysymyksiä sanoa, että hetkinen, kaikki täytyy yksinkertaistaa, koska silloin vain piilotellaan tiettyjä ongelmia. No sitten, minkä kokoinen tämä rahasto on? Mehän tiedämme, että Financial Timesissa sanottiin, että jos katsotaan, mitä on tapahtunut brittipankkien luokitukselle, näiden takuiden arvo on sama kuin pankkien voitot, 50 miljardia. Eli nämä ovat aika isoja rahastoja, enkä tiedä, että voidaan lähteä tällaiselle tasolle. Eli sitten palaamme siihen, että muut asiat täytyy toteuttaa ensin. Ja näissä likviditeettisuunnitelmissa ja liian suuri epäonnistumaan argumentit, kuinka pitkälle voidaan mennä. No ehkä meidän täytyy miettiä kysymyksiä, jotka olisivat jonkinlaisia irrotettavia pelastuskapseleita. Eli ainakin jotkut asiat toimivat edelleen, kuten maksujärjestelmät ja niin edelleen mutta pitää olla myöskin jonkinlaisia irrotettavia kapsuleita, jotka voivat kaatua. Emme voi olla tilanteessa, että jos jokin on liian suuri kaatuma, me pelastamme sitä ihan kaiken. Täytyy olla joitain osia, jotka voivat kaatua. Eli onko sitten täysin erillisiä tai jollain tavalla irrotettavia osia, no se täytyy sitten nähdä, mutta meidän pitäisi tarkastella vielä tätä. Mutta tämä nyt oli aika hyvä lähestymistapa muuniin kysymyksiin. No, tämä on ihan järkevää nyt ottaa esille, että tämä on lainsäädännöllinen oma mietintö. Ja siinä on rakenne, joka on vähän jäykempi kuin normaalissa mietinnössä. Ne, jotka olivat täällä viime kaudella, tietävät, kuinka toimittiin Rasmussenin mietinnön osalta. Eli ensimmäinen osa sisältää vähän ajatuksiamme, mutta sitten meidän täytyy myöskin tehdä konkreettisia suosituksia, joissa pyydetään sitten lainsäädäntöä. Eli se on aika jäykkä. Ja nyt meillä on uusi sääntö, sääntö 42, ja sihteeristö tekee kovasti töitä ja yrittää toteuttaa sen sen suhteen, miten mietintö esitetään. Mutta varmaan se on variaatio sitten siitä, mihin päästiin esimerkiksi Rasmussenin mietinnön suhteen. Mutta tästä sitten kuulette ennen tätä määräaikaa tarkistun suhteen ja ehkä tämä kannattaa ottaa nyt esiin sen sijaan, että tämä jätettiin loppuun. Eli Elise, jos vielä haluat vastata jollekulle. Ja sitten yritämme saada vielä hiukan tulkkausta koordinaattoreille, jos voisitte päättää tämän hiukan aikaisemmin. Well, uh, well, thank you very, very much for all the... Niin, kiitoksia kovasti kaikista näistä puheenvuoroista ja kysymyksistä, ehdotuksista, tuen osoituksista, kritiikistä. Olen kirjoittanut ylös valtavan määrän näitä asioita, mitä on sanottu, mutta mielellään käyn myös henkilökohtaisia keskusteluja kaikkien niiden kanssa, jotka haluavat olla mukana konkreettisesti tekemässä ehdotuksella parantaa tätä työtä. Ja tässä monimutkaisessa asiassa me joudumme aina valitsemaan sen välillä, mihin haluamme mennä ja miten pitkälle voimme realistisesti mennä. Ja juuri tämä tilanne on se, joka on sen ydin, mitä me voimme saada aikaiseksi. Haluaisin vielä vastata kaikille puhujille, mutta en kykene sen sanoa, se aivan absurdia. Varojen siirto. Siis tämä liittyy myös poliittiseen valintaan. Joku tässä vaiheessa vahvistamme kaikkea sitä, mikä liittyy sisämarkkinoiden vahvuuteen, tai sitten joudumme uudelleen nationalistiseen protektionistisen tilanteeseen. Uskoakseni minun ehdotuksen ja parlamentin ehdotuksen täytyy suuntautua kohti integroidumpaa sisämarkkina-aluetta niin, että myös kansainvälisesti voimme viedä eteenpäin kilpailukykyämme. Mutta otan myös täysin huomioon sen, että on myös kansallisia intressejä. Ja siitä syystä ehdotan, ja haluaisin vahvistaa tätä, ehdotan, että me pääsemme tähän harmonisointiprosessiin. Valvoja kollegion avulla. Ja sitten tässä EBA toimii johtavana tahona. Tämä on se ratkaisu, jonka haluan esittää. Ja samalla lisään tämän, tai uudistan tämän yhteisymmärrysmuistion sisällön niin, että tähän sisällytetään sellaisia asioita, että siinä on Sisällytetään niitä näkemyksiä, joilla, niiltä henkilöiltä on paljon sanottavaa kansainvälisesti katson. Näin voimme myös saada vastavuoroista ymmärtämystä jokaisesta instituutiosta ja siitä, millä tavalla minkälaista metodologiaa jokainen valvoja käyttää. Ja näin voidaan välttyä siltä tilanteelta, joka meillä on ollut aiemmissa kriiseissä. jolloin valvojat kokoontuvat vasta ensimmäistä kertaa kriittisenä hetkenä, jolloin ei ole lainkaan mitään yhteistä käsitystä kokonaistilanteesta. Tätä haluaisin siis painottaa. Tässä on poliittinen valinta olemassa. Sitten meillä on kommentteja systeemistä pankeista ja niiden eristäytymisestä. Haluaisin vahvistaa ajatusta siitä, että systeemisiä pankkeja ei pidetä aivan erillisenä ryhmänä. Haluamme saada yhteiset säännökset, yhteisen käsityksen tästä tilanteesta, eurooppalaisen lähestymistavan – Ja jos me annamme Eballe nyt sitten johtoroolin kriisitilanteessa, niin tilanne on aivan absurdi. Toisaalta voidaan keskustella siitä, että voitko kaikki pankit, myös rajoitettavat toiminnan omavat pankit, voisivat olla mukana tässä vakausrahastossa. Jos pyydetään olevan mukana systeemisessä rahastossa, niin tietysti sitten pelastamisen täytyy myöskin tulla tästä systeemisestä mm, rahastosta, mikä taas johtaa tämän EBAn roolin vahvistamisen. Ja minusta me emme ole siinä vaiheessa vielä. Tässä vaiheessa en näe, että se olisi mahdollista. Kolmas kohta koskee tätä intervention tarvetta. Viki kai taisi puhua siitä. No meidähän täytyy pelastaa systeeminen pankki ja se aiheuttaa sitten ongelmatilanteita. Samoin myöskin se liittyy keskusteluun siitä, miten suuren rahaston tulisi olla. Kysymys ei ole siitä, että tässä oltaisiin soveltamisen ulkopuolella, mutta tässä perusteluosassa painotan sitä, että se mihin me pyrimme on se, että rahoituspalveluiden yleishyödyllinen näkökulma tulee otettua esille riittävästi. Eli eutanasiakin tässä toinen mahdollinen vaihtoehto. Ja tietysti jos mennään eutanasiapolkua pitkin tai sitten kuntoutukseen, niin meidän täytyy olla selveä käsitys kyseisessä, kyseisessä tapauksessa siitä, mitä tehdään. Ja syystä ehdotankin, että tuossa rajoitettavassa työssä selkeästi toteamme, kuka maksaa tästä epäonnistuneesta pankista tai sen pelastamisesta. Ja tämä voidaan tehdä yleisessä puitteistossa. Se voidaan tehdä myöskin niin, että meillä on yhteinen tavoite ja samalla keskitytään, keskitytään tiettyihin yksiköihin. Haluaisin myös painottaa sitä, mitä Sven totesi. Eli että meidän täytyy laajentaa tätä niin, että että meillä on velkoja ja talletta ja luokat kohdeltuna erä, eri tavalla kansallisuuden mukaan. Sehän selkeästi sanotaankin tässä ensimmäisessä kohdassa. Niin. Monet muut asiat, DGS, se, millä tavalla näitä varasuunnitelmia työstetään. Ja muiden yksiköiden sisällyttäminen silloin, kun pankki laajenee ja millä tavalla tämä liittyy sitten kaikkiin muihin rahoituslaitoksiin, joita ei erityisesti ole täällä mainittu. Ja olen tietoinen tästä ongelmasta. Ongelma onkin se, että miten pitkälle voidaan ajatella mentävän ensiaskeleena. Ja minun ehdotukseni oli se, että mennään mahdollisimman pitkälle, mutta samalla ei mennä kuitenkaan liian pitkälle, Muussa tapauksessa asiat eivät ole sellaiset, että niitä voidaan työstää. Lopuksi haluaisin siis kiittää kaikista ehdotuksista. Otan huomioon kaiken, mikä voidaan esittää kollegoni toimesta. Ja olen hyvin kiitollinen, jos voit, haluat olla mukana syvemmässäkin keskustelussa, joka voidaan tehdä pienemmässäkin ryhmässä kaikkea mahdoton tietysti hoitaa tässä istunnossa. Kiitoksia kovasti teille kaikille ja toivottavasti saan kaikki ehdotukset teiltä. Kiitos. Thank you, thank, thank you very much. Um... Kiitoksia. Eli tämän kerron aikatausta. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 27. huhtikuuta puolelta päivin. Ja sitten sitten tarkastelemme tarkistuksia ensimmäinen kesäkuuta. Tar- äänestys tässä valiokunnassa 22. kesäkuuta ja sitten täysistunto kesätauon jälkeen syyskuun ykkös täysistunnossa. Se on siis tämänhetkinen aikataulu. Toivottavasti voimme pitää kiinni siitä. No, kokous oikeastaan päättyy siihen, mutta kuten aikaisemmin sanoin, olisi hyvä, jos koordinaattorit ja hallintovirkamiehet voisivat jäädä tänne. No muutkin voivat kyllä jäädä. Niin voisimme hiukan keskustella vielä keskiviikkoiltapäivän kuulemisesta. Kiitos.